Bene colleghi, abbiamo molto lavoro da fare, cominciamo subito con le votazioni. Hyvää huomenta. Hyvät kollegat, siirrymme heti äänestämään, äänestämään puheenvuoropyyntösalista ilmeisesti. Kiitos puheenjohtaja. Minulla olisi yksi seikka. Työjärjestyspuheenvuoro itse asiassa menettelytapaan liittyvä seikka. Äänestysluettelo ihmisoikeusmietinnöstä saatiin eilen hyvin myöhään illalla, vasta kymmenen jälkeen käsittääkseni. Ja monet tietenkin olivat vielä työhuoneillaan silloin, mutta koska se oli niin myöhään, niin minun mielestäni äänestystä pitäisi lykätä. Bene, so che, altri, so che altri hanno fatto questa osservazione. Sentiamo però il parere. Muutkin ovat ottaneet tämän asian kanssani esille. Haluaako joku muu? Herra Hauvit. Me kaikki varmaankin haluamme kyllä tässä lähteä äänestämään. Ensinnäkin haluan pöytäkirjoihin, että minun ymmärtääkseni viimeiset kompromissit. On vain yksi jäljellä oleva kompromissi, josta keskusteltiin eilisaamuna EPPn ja SD-ryhmän välillä. Ja tästä sovimme eilen kello yhtä, joten en kyllä nyt ihan ymmärrä, minkä takia äänestyslistaa ei aikaisemmin saatu ihmisille, jäsenille ja ryhmille. Ymmärrän kyllä, jos äh, sitten, jos ollaan valmiita äänestämään jos tässä nyt lykätään tätä ensi viikkoon, niin silloin minun täytyy kyllä korostaa, että sen täytyy olla ensimmäinen kohtaistus, koska minulla on muita menoja, mutta minun ryhmäni kyllä voi äänestää nyt ja minä esittelen. Minun täytyy kyllä sanoa silti, että jäsenet, jotka ovat tehneet kaikkensa, jotta olisimme hyvissä ajoissa tässä asiassa, niin haluaisin, että oltaisiin hiukan ymmärtäväisiä. Kaikki varjoesittelijät ovat olleet äärimmäisen joustavia ja meillä on ollut paljon aikatauluongelmia tässä ja mielestäni meidän pitäisi pohtia sitten jälkeenpäin, miksi tällaista on tapahtunut. Mutta minä olen valmis ryhmäni kanssa äänestämään, mutta jos tämä lykätään, niin kyllä sekin sopii, mutta minun täytyy korostaa, että sen täytyy olla yk- ykkösasiana kello 15 ensi viikolla. Il collega Salafranca ha chiesto di intervenire. Era Salafranca. Gracias, presidente. Kiitoksia puheenjohtaja. Minä haluaisin sanoa, että mielestäni ei ole kovin ammattimaista tai vakavaa toimintaa, kun on tehty asiallista työtä jäsenille ja kompromissit on tehty, niin kuin herra Hauit sanoi, niin todellakin minä sain eilen illalla viestin sihteeristöstä, jossa sanottiin, että lykättäisiin äänestys ensi viikon tiistaihin tänä aamuna. Sitten meille sanotaan, että kaikki onkin valmista mielestäni, niin tämä ei ole oikein hyvä tapa toimia. Emme voi lykätä ohjelmoituja äänestyksiä. Se on ollut ohjelmassa aikoja sitten. Mielestäni meidän pitää ottaa tämä huomioon tulevaisuuden varalta, jos jotkut ryhmät nyt tässä pitävät kiinni siitä, että ei ole, voinut kunnolla, ei olla valmistauduttu tarvittavassa määrin äänestykseen kaikissa asioissa, niin ei minä sitäkään va- vastusta, että ensi viikolla sitten äänestettäisiin, mutta meistä olisi parempi, että äänestäisimme tänään, ja jos se on mahdollista, niin äänestetään. Qualche altro collega? Il collega Tannock. Tannock on pyytänyt puheenvuoroa. Thank you, Chairman. Well, the ECR group... Kiitos puheenjohtaja. ECR-ryhmällekin sopii äänestäminen tänään aamuna. Ei tämä hyvä käytäntöä tietenkään ole, että ihan viittävällä viime hetkellä saadaan nämä tarkistukset. Se on hankalaa kaikille. Mutta jos esittelijä haluaa, että äänestetään tänä aamulla, niin äänestetään, vaan se on kuitenkin parempi ratkaisu. Danskis, prego. Poi a seguire la collega... Danskis, sen jälkeen Neit, sun pyytän puheenvuoro. President on behalf of all... Kiitos puheenjohtaja. Alle nimissä haluaisin sanoa, että olen samaa mieltä niiden kollegoiden kanssa, jotka olivat sitä mieltä, että tässä oli vähän käytännön ongelmia. Meille olisi sopinut paremmin niin, että näin ei olisi käynyt, mutta etujemme mukaista on varmaankin nyt kunnioittaa esittelijää ja niiden työtä, jotka ovat tehneet ihan ammattimaista työtä ja siksi me puoltaisimme äänestystä tänä aamuna. Bene, allora al di là della buona volontà di tutti. No niin, kun otetaan kaikkien hyvä tahto huomioon, niin todetaan, todetaan, että nyt ei ole ihan täysimääräisesti tekstiin voitu tutustua, mutta sen myötä sitten on tietty äänestysvapaus, mutta ottaen nyt huomioon, että liberaalit, PPE, konservatiivit ja sosialistit ja myöskin siis heidän ryhmän puheenjohtajansa ovat pyytäneet äänestystä, niin sopeudun nyt sitten enemmistön tahtoon, kuten asianmukaista on. Eli äänestämme, mutta alleviivataan, että tätä ei tule enää tulevaisuudessa tapahtua. Bene, a questo punto procediamo con la votazione. Eli lähdetään liikkeelle äänestyksestä koskien EU-Azerbaidsanin neuvotteluja sopimuksesta tietenkin siis. Eli kappale 1, tarkistus 38 puolesta Hyväksytty. Kompromissi kakkonen, niin täytyy kysyä vielä vastaan ja tyhjää, niin anteeksi se unohtui. Yritin tässä vain nopeuttaa hieman. Eli 39 tarkistus jää pois. Kompromissi kakkonen seuraavaksi kahdessa osassa. Ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Toinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Ja sitten kompromissi kolmonen puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Ja seuraavaksi 44 puolesta vastaan tyhjää hylätty. pyydetään tarkistusta 44. Sähköinen äänestys. No, 44. Tarkistus 44. 44 siis vuorossa. 44 on nyt siis äänestyksessä. Okei, okay. chiudiamo la votazione. Äänestys päättyy hylätty. Ja sitten... Emendamento, passiamo all'emendamento. Tarkistus 50 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Ja tarkistus 51. Ei vaan 52 kaksi. 52. äänestetäänkin, siis ei hetkinen, täällä on tarkistuspyyntö. Allora ritorniamo Palataankin tarkistukseen 50. Siitä pyydettiin tarkistusta. Äänestäkää, olkaa hyvä. 50. 50. 50. 50. 50. 50 vuorossa. 007. Non, non, qualche collega non ancora votato. Joku kollega ei ole vielä äänestänyt. Pyytäisin kaikki äänestämään. Äänestys päättyy. Hylätty. Ja sitten 52. 52 puole- puolesta vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 54 puolesta. Anteeksi, 53 puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. 54 puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. 58 ja 59 yhdessä puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. Tarkistus 60 puolesta vastaan, tyhjää, tarkastaisin tämän sähköisesti. Olkaa hyvä, äänestäkää sähköisesti. Chiudiamo alla votazione. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 61 kollega Kovacevilta. Kuka on puolesta? Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 62 puolesta vastaan, vastaan, no, tyhjää, hyväksytty. 63 puolesta vastaan. Täytyy tarkastaa tämäkin. Äänestäkää, olkaa hyvät. Manca un voto. Chiudiamo la votazione. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 64 äänestetään vain toisesta osasta puolesta vastaan tyhjää hyväksytty ja 65 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty 66 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 67 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Ja sitten kompromissi nelonen puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Ja kompromissi viitonen puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Ja 71, ei anteeksi 72 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Ja 73. vain toinen osa äänestyksessä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Ja sitten siirrytään 76. Ja tässäkin vain kakkososasta äänestetään puolesta vastaan tyhjää hylätty. Ja seuraavaksi 89. Ensimmäinen osa. Ensimmäinen osa ensin puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Ja toinen osa puolesta vastaan tyhjää hylätty. Ja seuraavaksi 92, koska nuo kaksi edellistä jäivät pois. Ei, mitä siellä pyydetään tarkastettavaksi? Niin, Tarkistusta pyydettiin sähköisesti 89 toisesta osasta. Pyydän äänestämään. Äänestys päättyy. Ja kakkososa on hyväksytty. Isolla enemmistöllä, kuten tuossa romaniaksi tuossa kollegani totesi vieressä. 92 vuorossa puolesta vastaan tyhjää, hylätty. Ja sitten 93 puolesta vastaan tyhjää, hylätty. 94 puolesta vastaan tyhjää. Nostakaa käsi kunnolla, en näe oikein mitä tässä tapahtuu. Eli tarkastetaan 94 sähköisesti. Yhdeksänkymmentäneljä on nyt tarkastuksessa, tarkastusäänestyksessä. Voi, voidaanko äänestys lopettaa? Hyväksytty. Ja sitten siirrytään 99. Kuka on puolesta? Vastaan tyhjää hylätty. Tämä nyt oli kyllä isolla erolla. Täällä on sabotöörejä selvästi paikalla. Sataseen mennään puolesta. Vastaan tyhjää. Hyväksytty. 101. Anteeksi, 102. Ei vaan kuinka se onkaan. 102 nyt vuorossa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 104 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 105 puolesta vastaan. Sanoisin, että tämä täytyy tarkastaa sähköisesti. 105 siis sähköisessä äänestyksessä nyt. Vi prego di votare. Ancora uno, chiudiamo. Vielä yksi puuttuu. Nyt äänestys päättyy. Hyväksytty. Ja 107 seuraavaksi. Puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. Ja 108 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. 109 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 110 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 110, 111 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 112 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 113 puolesta vastaan tarkastetaan sähköisesti 113 tarkastusäänestyksessä. Mancano tre colleghi. Kolmen äänet vielä puuttuvat. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 114 puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. 115 puolesta vastaan, tyhjää, hylätty. 116 puolesta vastaan, tyhjää, hylätty. 117. 117 puolesta vastaan, tyhjää, hylätty. 118 puolesta vastaan tyhjää hylää, hyväksytty. Ja 120 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 121 puolesta puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi kuutonen puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Ja sitten kompromissi seitsemäinen puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Ja tarkistus 128 puolesta vastaan tyhjää tarkastetaan sähköisesti, koska ei ollut ihan selvä tämä tulos. Ancora tre colleghi. Vielä kolme ääntä puuttuu. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 129 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 130 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. 100 131 jäi pois, eli 132 puolesta vastaan tyhjää, hylätty. Tarkistus 133 puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. Ja sitten tarkistus 11 puolesta vastaan tyhjää, hylätty. 12 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissi, ei vaan anteeksi, tarkistus 13 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 14 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 15 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Ja sitten 17 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 18 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 19. Tämä on hyvin tärkeä. Tämä. Kaikki olemme samaa mieltä puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Ja myös tämä on tärkeä puolesta, siis 20 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 21 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty tämäkin, vaikka ei ollutkaan niin tärkeä. 22 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 23 puolesta vastaan vastaan, tyhjää, hyväksytty. 24 puolesta vastaan, tyhjää. Tarkastaisin tämän. Eli äänestyksessä sähköisesti 24 Watsonilta. Ci sono tre colleghi che non hanno ancora votato. Vielä kolme ääntä puuttuu. Äänestys päättyy hyväksytty. Ja sitten 25 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 20. No, tarkastetaan, jos sitä niin kovasti halutaan. Selvä. 25 pyydetään sähköisesti tarkastettavaksi, niinkö? Niin, siis 20 Viisi on nyt sähköisessä tarkistusäänestyksessä. Tarkistus 25. Äänestys päättyy. No niin, isolla enemmistöllä demokraattisesti toteutetaan kaikkien tahtoa. Eli 26 nyt sitten puolesta vastaan tyhjää hylätty. 27 puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. Kompromissi ykkönen puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. Ja seuraavaksi 35 Vigenililtä puolelta, puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. Ja seuraavaksi 36 puolesta vastaan tyhjää, hylätty 37 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Ja sitten tarkistus ykkönen puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kakkonen puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus kolmonen ja nelonen yhdessä Tanok Jannaku puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. Viitonen puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. Kuutonen puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. Seitsemän puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. Kahdeksan puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. Yhdeksän puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. Ja kymppi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty tämäkin. Ja sitten äänestetään sähköisesti vielä loppuäänestys. E Mancano due colleghi. Kaksi ääntä puuttuu. Yksi ääni puuttuu. Nyt äänestys päättyy. Isolla enemmistöllä hyväksytty.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 hyväksytty. Kompromissi kuutonen ja kohta kohdalta ykkösosa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kakkososa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Ja sen jälkeen siirrytään kompromissiin kolmonen puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Ja seuraavaksi 36 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Ja 37 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 38 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 39 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 40 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 40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 vastaan tyhjää hyväksytty. 54 ja 55 yhdessä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 56 ei vaan 57 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 58 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi viitonen puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Ja sitten 64 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 66 puolesta vastaan tyhjää hylätty kompromissi. Hetkinen. Tässä mietitään tarkistusta 66. Siitä pyydettiin tarkastusäänestystä. Pyydän teitä kaikki äänestämään siis 66. Chiudo la votazione. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Kompromissi seitsemän puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Ja seuraavaksi 68, toinen osa vain puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. Tarkastetaan äskeinen vielä. Olen valmis myös tähän. Una coppa di champagne a tutti kaikille vielä lasillinen champagnea, jos minä saan päättää. Kaksi kollegaa pyysivät äänestystä. No niin. 31 seuraavaksi. Tutto segretariato. Tutto segretariato, va bene. 69. <laughs> 69. Chi ha 69 seuraavaksi puolesta. Olkaa hyvä, siellä oli puheenvuoropyyntö salista. Euh, je voudrais demander, est-ce que... puheenjohtaja haluaisin vain kysyä, oliko tämä tulos sama kuin aikaisemmassa mietinnössä, josta äänestimme? Okei. Okay. que je crois qu'on a voté d'une façon dans un rapport et, et la façon... äänestettiin äh, eri tavalla ensimmäisessä mietinnössä ja toisessa mietinnössä eri tavalla, ihan samasta asiasta kuitenkin, mikäli nyt muistan oikein. Äh, ei tarkistettu ainakaan. E abbiamo, eh, è stato, è stato dato lo stesso. Sama tuomio langetettiin, eli molemmat hyväksyttiin. Eli äänestyksessä ei ollut eroa. Meillä on asiakirja edessämme, mutta vielä varmistan sihteeriltä, jos ette usko. Azerbaidsanin äänestysluettelussa 76 toinen osa hyväksyttiin ja siinä on ihan sama sanamuoto kuin 68 toinen osa, joka hyväksyttiin. Eli nämä ovat ihan johdonmukaisia. No, no eh, okei, okay, eh, dal momento che... No niin, notari on näin sanansa lausunut, eli keskustelu riittää, mennään eteenpäin. Tarkistus 69. Tarkistus 69 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty 70 puolesta vastaan tyhjää hylätty 72 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty 73 anteeksi 74, koska kolmonen jäi pois. 74 nyt vuorossa puolesta vastaan. Tyhjää hylätty. 77 seuraavaksi puolesta vastaan tyhjää hylätty. 78 puolesta vastaan tyhjää hylätty. No, hello. no niin. Aina voi pyytää tietysti tarkistusta, mutta yksittäiset mielipiteet eivät ansaitse huomiota. Eli voitte tietysti pyytää tarkistusäänestystä sähköisesti. Kollega Metsillä on puheenvuoro. Johtaja, tunnen suurta kunnioitusta sihteeristöämme hallinnoimia vastaan, mutta mielestäni heidän ei pidä osallistua keskusteluun eikä antaa kertoa mielipiteitä näistä äänestyksistä. Tämä kuuluu meille parlamentin jäsenille eikä muille. Varmaankin mielestäni samaa ajatusta korostin tässä itse. Pyysitte muodollisesti nyt sitten sähköistä tarkistusta, niinkö? Ja mistä numerosta? 78. Selvä. Tarkistetaan. 78 sähköisessä äänestyksessä. Äänestys alkaa. Chiusa la votazione. Äänestys päättyy. Ja hylätty. 80 seuraavaksi puolesta. Vastaan. Tyhjää. Tässä täytyy tarkistaa kyllä sähköisesti, koska kovin monta kättä ei noussut. Eli nyt on kyseessä tarkistus 80 ja pyydän kaikki äänestämään. Vielä kolme ääntä, jos saisin. Äänestys päättyy. No täällä on Gaalerin sabotaasi taas käynnissä. No niin, 82 seuraavaksi puolesta vastaan tyhjää, hylätty. Kompromissi kahdeksainen. Ei vaan 82. Siis 82 tarkistetaan. Pyydän, että nostatte kätenne kunnolla, koska jos nousee kolme neljä kättä ja pari kolme muualta, niin ei kyllä ole äh, mahdollista saada koko salin käsitystä asiasta. Eli nyt sitten sähköisesti tarkistetaan. 82 äänestys päättyy. Hyväksytty. Ja sitten kompromissi kahdeksan puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 84 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 87 puolesta vastaan tyhjää Hyväksytty. 88 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. 89, ei vaan 90 puolesta vastaan tyhjää. Sähköinen tarkistus 90. Vi prego di votare. Äänestäkää, olkaa hyvä. Ora due colleghi mancano, chiuso la Äänestys päättyy. Hylätty. 92 puolesta. Vastaan. Tyhjää hylätty. 90. Jälleen pyydettiin sähköistä tarkistusta. Tarkistuksesta 92. Olkaa hyvät ja äänestäkää. Vi prego di votare. Äänestäkää, vielä puuttuu ääniä. Äänestäkää. Äänestys päättyy. Ja hyväksytty. 93 puolesta. Vastaan tyhjää, hylätty. 95 puolesta. Vastaan tässä täytyy kyllä äänestää sähköisesti 95 siis vuorossa. Sähköinen äänestys. Vi prego di votare. Olkaa hyvä, äänestäkää. Chiusa la votazione. Äänestys päättyy. Hylätty. Ja seuraavaksi 96 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Selkeästi hyväksytty. 98 puolesta vastaan tyhjää selkeästi hyväksytty. Kompromissi yhdeksän puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 99 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 103 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 104 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 105 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 106 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 108 puolesta vastaan tyhjää hyvin. Vähän nousi käsiä, eli 108 niin menee sähköiseen äänestykseen. Ancora vielä kaksi ääntä, jos saisimme. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 109 olisi tulosta. Täällä näyttää gallerilla olevan hauskaa. Jos kädet nousisivat, niin olisi vielä parempi. Seuraava siis, 109. Puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. 110 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi kymppi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 113 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 114 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 115 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 116 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 119 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty 121 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty Tarkistus 9 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 10 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 11 puolesta ei vaan 11 jääkin pois. Ei vaan sitten kuitenkin 11 Eli 11 tarkist- äänestyksessä nyt puolesta vastaan tyhjää tarkistetaan sähköisesti. 11 sähköinen äänestys. Chiudiamo la votazione. Äänestys päättyy, hyväksytty. Ja seuraavaksi 12 puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. 13 puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. 14 puolesta vastaan tyhjää, hylätty. Ja seuraavaksi kompromissi ykkönen puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. Ja 19 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi kakkonen puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Ja sitten 25 puolesta vastaan tyhjää. Olisi parasta tarkastaa 25 sähköisesti. 25 Äänestys päättyy. Kannattipa tarkastaa. Hyväksytty. Sitten 26 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 27 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus 28 puolesta vastaan tyhjää, hylätty. Ykkönen puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. Kakkonen puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. Kolmonen puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. Nelonen puolesta vastaan tarkastetaan nelonen sähköisesti. No niin, tarkistus nelonen siis sähköisessä äänestyksessä. Äänestys alkaa. Vielä yksi ääni puuttuu. Äänestys päättyy. Hylätty. Viitonen puolesta vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Kuutonen puolesta vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Seitsemän puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. Kahdeksainen puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. Ja sitten loppuäänestys sähköisesti puolesta, niin painakoon vihreää. Ah, eh, Vielä kaksi ääntä puuttuu ja äänestys on valmis. No niin, hyväksytty. Sitten siirrytään, kuten sovittiin, äänestykseen, joka koskee Hauitin mietintöä. postpone your flights? No. Pyytäisin tekemään nyt yhteistyötä. Olemme hieman väsyneitä tietenkin, mutta nostakaa nyt reippaasti käsiä ylös niin, että saamme äänestykset, tulokset aina selville. The habits of a lifetime and have coffee. So. nyt tehdä tällaisen pienen poikkeuksen ja ottaa hyvän kahvia. Tiedän, että kahvia täällä tarjoltiin, mutta kukaan ei tullut tänne. Meidän kofeeni laskee vaarallisen alhaiselle tasolle. Eh, Hyväksyn ehdotuksen hyväksytty, mutta meiltä puuttuu nyt vain kahvi. Kahvia puuttuu, joten täytyy odotella hetki. Eh, kollega Hauitilla puheenvuoropyyntö, olkaa hyvä. Other than unusually giving my full... Uh, niin. Minä voin kerrankin oikein tukea ystävä Van Ordenia ja ihan hallinnollisesti käsittääkseni sihteeristölle on jo kerrottu tästä. Tarkistus 78 Kreiseldorfilta on vedetty pois ja sopimus, joka liittyy viitteeseen Graham Watsonin mietintöön ja sanktioihin, ei ole mukana suullisissa tarkistuksissa, mutta näin sovittu huomattiin kyllä, kun aiheesta keskusteltiin, joten sanoisin tämän aluksi. Ja sihteeristö on sanonut, että suullisia tarkistuksia ei ole laitettu äänestysluetteloon, joten minua on pyydetty pyytämään teiltä, että äänestetään ensin suullisista tarkistuksista, jotteivät ne jää äänestyttämättä. Yeah, okay, let's check. No, no, no. Seguiamo la lista di voto, lo sta dicendo. We, we no. just ah. follow the... Yes. No?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 Allora, la risposta è che gli emendamenti orali sono incorporati. La risposta è che gli emendamenti orali sono in incorporati. Niin, vastaus on, että suulliset tarkistukset on otettu mukaan kohta kohdalta äänestyksiin. Eikä niitä nyt sitten enää oteta vastaan. Onko tämä riittävä vastaus, herra Hauit? Niin, minä vain välitin viestin sihteeristöltä ikään kuin, mutta jos sihteeristö on nyt eri mieltä, niin noudatamme toki sihteeristön kantaa. Bene, allora cominciamo. Hyvä, aloitamme. 34 puolesta. Vastaan, tyhjää. Hyväksytty 35 puolesta. Vastaan, tyhjää. Hyväksytty Kompromissi yksi kohta kohdalta äänestys ensimmäinen osapuolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty toinen osapuolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty 30. Niin ilmeisesti täytyy tarkistaa tämä kuitenkin. Äänestetään. Onko äänestetty, herra Galler? Abbiamo votato. Chi? Mancano tre colleghi. Kolme jäsentä puuttuu. Äänestys päättyy. Niin, herra Gaaler tässä näyttää toimivan minua vastaan. Missä kohtaa tullaan sitten? Kolme, 45. Puolesta vastaan tyviä hylätty. 38. Neljäkymmentä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 42-43 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 41 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 44 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty 46 puolesta vastaan tyhjää. Hylätty 47 puolesta vastaan tyhjää. Hyvä, hylätty 48 kohta kohdalta. Ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää, hyvä, hyväksytty. Toinen osa puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. 49 puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. 51 puolesta vastaan, tyhjää. Minä haluaisin tämän kyllä tarkistaa. 51. Manca un collega. Yksi puuttuu. Äänestys päättynyt. Hylätty. Tasatulos. 50 puolesta vastaan tyhjää, hylätty 52 puolesta vastaan, tyhjää, hylätty 53 puolesta vastaan, tyhjää, hylätty 54 puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty 55 puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty 56 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty 57 kohta kohdalta. Ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty toinen osa puolesta vastaan tyhjää hylätty kompromissi kaksi puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty 58, ei mitään, se mennäänkin 64 puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. 65 puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. 66 puolesta vastaan, tyhjää. Nyt kädet eivät oikein nouse, joten tarkistan koneäänestyksenä. En pysty päättämään. 56 koneäänestyksenä. Äänestys alkaa. Päättyy. 44 selvästi puolesta. Sitten 67 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Kompromissi 71 puolesta. Anteeksi, tarkistus 71. 71 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty 72 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistamme tämän. 72 koneäänestys. Mancano colleghi. Puhuttuu vielä kollegoja. Pyydän äänestämään. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 73 puolesta. Chi è contrario? Chi si astiene approvato. on hyväksytty 74 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty 75 puolesta. Lue. Hyväksytty 76 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. 77 ei vaan se jää pois. Ja 78 jää pois 80 puolesta. Ei, ei, ei nyt. Hetkinen, tarkastetaanpa vielä, miten tämä menikään. Si, si passa all'81. Chi è a favore? 89 on siis seuraavaksi puolesta vastaan. Tyhjää hyväksytty. 83 puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty 84 puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. Ja sitten kompromissi kolmonen puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty 80, 90 puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. Seuraavaksi olisi 92 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi nelonen puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Ja sitten satanen. Mi manca il cento. Però c'è. Manca qui, ma esiste il niin, satanen on kyllä olemassa, vaikka se puuttuu täältä. Puolesta siis vastaan tyhjää hyväksytty. Ja sitten 98 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 95 puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. 99 puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. Kollega Pasko pyysi sähköistä tarkistusta, sopiihan se. Tarkastetaan. Äänestys alkaa. 99 siis. nimen huutoäänestys. Kaksi ääntä vielä puuttuu. Äänestys päättyy. Approvato. Hyväksytty. Tämän joudut vielä maksamaan. Sitten 101. Puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. 102 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 103 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Ei nouse paljon käsiä valitettavasti. 104 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 105 puolesta vastaan tyhjää tarkastetaan sähköisesti 105. 105. Vi prego di votare. Äänestäkää, olkaa hyvät. Äänestys päättyy. Hylätty. No niin, nyt on rauhallisempi olo silloin, kun tulee tällaisia tuloksia. 106 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissi viitonen puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 116 puolesta vastaan tyhjää. Kolme kättä nousi, kollegat hyvät. Koittakaa nostaa käsiä. 116 uudestaan puolesta vastaan. No niin, selvästi hyväksytty. Kompromissi kuutonen puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. kaksikymmentä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Oikein mielelläni tarkastutan tämän kyllä sähköisesti. 120. Vielä puuttuu ääniä. 60, 57, 8. Äänestys päättyy. Hyväksytty isolla enelmistöllä. 121 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 122 kohta kohdalta ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää hylätty kakkososapuolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissi seitsemän puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten 131 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 132 puolesta vastaan tyhjää ei ole ihan selvää. Tämä tarkastetaan sähköisesti. Koska se nyt on minun tarkistus, niin haluan tarkastaa sen sähköisesti. Ja äänestys päättyy. Hyväksytty. 133 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 134 puolesta. Vastaan. Tyhjää hyväksytty. 135 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 141 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissi 8 puolesta. Jaha, siellä on suullinen tarkistus yhdessä kompromissi kahdeksaisen kanssa puolesta. Vastaan tyhjää hyväksytty. Ja seuraavaksi 143. 143 puolesta vastaan tyhjää näyttäisi hylätyltä. Tarkastetaan sähköisesti. <laughs> Va bene, allora votate man... Äänestäkääpä vielä muutama ääni puuttuu. Bene, chiudiamo. Ja äänestys päättyy. Hyväksytty, kiitokset. 145 puolesta vastaan tyhjää. Ja tässäkin tarvitaan sähköinen tarkistus 145. Äänestäkää, olkaa hyvät. Perfetto. Hienoa, sitten äänestys päättyy. Kannatti tarkistaa. Hyväksytty 147, 148 yhdessä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 149 puolesta Haluatteko tarkastaa tuon edellisen 14748? Sähköisesti tarkistetaan siis 147-148. Vielä pari ääntä puuttuu. Äänestys päättyy. Selkeästi hyväksytty. Ja sitten 149. Puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. Kompromissi 9 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 151 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. 152 puolesta. Ja siinä on myöskin suullinen tarkistus. 152 suullisella tarkistuksella puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 153 puolesta. Vastaan. Ei näe oikein hyvin täytyy tehdä sähköinen tarkistus 153. 153 sähköisesti. Äänestäkää, olkaa hyvät. Vielä kolme ääntä. Kaksi ääntä puuttuu. Äänestys päättyy. Selkeästi läpi meni. 154 seuraavaksi puolesta. Vastaan tyhjää hyväksytty 155 puolesta vastaan tyhjää hylätty 156 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty 157 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty 158 puolesta vastaan tyhjää anteeksi vastaan tyhjää ja hyväksytty hylätty 159 puolesta vastaan tyhjää hylätty 160 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty kompromissi 10 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty 161 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty 165 seuraavaksi Verjalta puolesta vastaan tyhjää. Hylätty 166 puolesta vastaan tyhjää. Hylätty kompromissi 11 puolesta. Ei vaan, niin kyllä tuo äskeinen oli aivan selvästi hylätty. Jaha, 166 puolesta vastaan niin sähköinen äänestys tietenkin on käynnissä 166. Kollega Gaaler voi tulla tänne, jos haluaa puheenjohtajaksi paikalle, niin no ehkä ensi kerralla. 166, siis äänestys alkaa, äänestys päättyy. Ja kiitokset kerta kaikkiaan. Kompromissi 11 puolesta. Vastaan. Tyhjää hyväksytty. Ja sitten 169 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 106, 170 puolesta vastaan tyhjää puolesta, anteeksi, hyväksytty. Kompromissi 12 puolesta, vastaan tyhjää, hyväksytty. 171 puolesta, vastaan tyhjää. Hyväksytty 174 puolesta vastaan tyhjää. Hylätty 175 puolesta vastaan tyhjää. Hylätty. Ja kompromissi 13, johon liittyy suullinen tarkastus ja ensimmäinen osa ensin puolesta – vastaan tyhjää hyväksytty tyhjä toinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Ja sitten kompromissi 14. Ja tässäkin on kohta kohdalta äänestys ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty toinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty tämäkin. Ja seuraavaksi 182 Verjalta puolesta vastaan tyhjää hylätty. 184 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissi 15. Hetkinen. Tarkistetaan 184. Sähköisesti äänestys alkaa. Ja vielä kaksi ääntä puuttuu. Äänestys päättyy. 42 puolesta ääntä. No niin. Ja kompromissi 15, johon liittyy suullinen tarkistus puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Ja seuraavaksi kompromissi 16 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 193 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 109 Jaha, tarkistetaan 193 vielä sähköisesti. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Kolmekymmentäneljä puolesta häntä. Pyytäisin teitä auttamaan minua niin, että nostatte kädet kunnolla ylös, koska muuten minä teen päätökseni kolmen neljän ihmisen perusteella, jonka kädet nousevat, enkä halua olla epärehellinen teidän tahtonne suhteen. Sitten komp- Hetkinen. Tarkistus 194 ensin. 194 puolesta vastaan. Hyväksytty. Sitten 17 kompromissi puolesta vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Ja 198 puolesta vastaan tyhjää, hylätty. 199 puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. 200 puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. Kompromissi 18, johon liittyy suullinen tarkastus ja kohta kohdalta ensimmäinen osa. Me vastustamme Alden nimissä. Explain the motives. Ja voin selittää syytkin, koska tässä puhutaan valko -Venäjästä. Me haluaisimme vaatia, että sanotaan, että valko ei ole ainoa maa, missä teloituksia on ollut. Ja tämä tragedia, joka todella oli järkytys meille, se tapahtui viime perjantaina eikä liity vuoteen 2010 millään muotoa. Si, prego, onorevole Ja vielä puheenvuoropyyntö. I'm sad to hear that because obviously we did discuss this in the... Suusta kuulla, kun tästä keskusteltiin. Säännöt ovat kuitenkin ihan selvät ja sitten ne voidaan järjestää, mutta halusin vain sanoa herra Sepilä ehkä EPP-läisille muutenkin, että henkilökohtaisesti esittänä täysin tuen teidän tarkistustanne ja pyrin sitten teidän kanssanne saamaan aikaan täysistuntotarkistuksen, kunnioitan Alden kantaa, mutta mielestäni on aivan oikeudenmukaista, mitä EPP haluaa ja yritän sitten jatkossa varmistaa, että tämä tulee lopputestiin tekstiin täysistuntotarkistuksen kautta. Eli emme pysty äänestämään suullisesta tarkistuksesta. Katsotaan, saadaanko täysistunnossa sitten sopimus aikaiseksi välillänne. Eli kompromissi 18 äänestetään erillisosista ensimmäisestä osasta ensin puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Ja toinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty myöskin toinen osa. Ja seuraavaksi tarkistus 203 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 204 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 205 puolesta vastaan tyhjä hylätty. 206 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Isolla enemmistöllä 207 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 208 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 209 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 19 puolesta vastaan tyhjää. Äänestettiinkö nyt hyväksytty? Kyllä. Eli 211 seuraavaksi puolesta vastaan tyhjää hylätty. 213 puolesta, vas, puolesta vastaan tyhjää hylätty. 214 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 215 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 216 puolesta vastaan Sanoiko joku jotakin? Joku halusi tarkastuksen 215. Tarkistetaan sähköisesti. Äänestys alkaa. Kyseessä on siis 215 sähköisessä tarkastuksessa. Äänestäkää, olkaa hyvät. votazione. Äänestys päättyy. Ja se onkin hylätty. 216 nyt puolesta vastaan. Tyhjää, hylätty. 218 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 219 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 220 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 221 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 222 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 20 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. kaksi hetkinen 227 puolesta vastaan tyhjää hylätty 228 puolesta vastaan tyhjää Tarkastetaan tämä sähköisesti. 228 äänestyksessä äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Selkeästi hyväksytty. Sitten kompromissi 29 kolmessa osassa. Ensimmäinen osa puolesta vastaan, tyhjää hyväksytty toinen osa puolesta, vastaan, tyhjää hylätty kolmas osa puolesta, vastaan, tyhjää hyväksytty. Ja seuraavaksi mennään 229 Hauitilta. Kuka puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 230 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. yksi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. kaksi puolesta vastaan tyhjää hylätty. kolme puolesta vastaan tyhjää hylätty. neljä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 235 ja 236 yhdessä, koska ne ovat samat puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 21 kohta kohdalta ja ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty kakkososa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty ja kaksi, neljä, kolme seuraavaksi puolesta. Vastaan. Tyhjää. No täällä muutama käsi vain nousee. 243 tarkistetaan sähköisesti. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 244 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 246 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 250 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissi Tarkistuspyyntö 2.50. Sähköinen äänestys. Vielä puuttuu yksi ja äänestys päättyy. Hyväksytty. Kompromissi 22 puheenvuoropyyntö. Olkaa hyvä. Anteeksi puheenjohtaja. Kuten edellisen kompromissin yhteydessä, minun pitää vastustaa suurista tarkistusta kuusi. Kompromissikokouksessa sovimme periaatteessa siitä, miten tähän suhtaudutaan EPPn kanssa. Ja kompromississa 23 on suullinen tarkistus EPPSD-ryhmältä tästä samasta aiheesta, joten ECR on tehnyt nyt toisen suullisen tarkistuksen, joka ei kompromississa ole, joten pyytäisin tai siis vastustan oikeastaan tätä suullista tarkistusta, joten siitä ei tule äänestystä. Kiitos. Yes, we, support this. Very, very sorry. So well the... Me tuemme tätä. Me, mekin vastustamme tuota. No niin, ei siis äänestetä. Kompromissi 22 sellaisena kuin se on. Puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Ja sitten 254 puolesta vastaan. 254 on nyt vuorossa siis. 254 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Ja seuraavaksi 257 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 258 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissi 23, johon liittyy suullinen tarkastus. Ellei ole vastalauseita, äänestetään molemmista puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 260 seuraavaksi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 264 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty 265 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty 266 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty 269 270 yhdessä puolesta vastaan tyhjää hylätty ja sitten 269-270 pyydettiin sähköistä tarkistusta. Koneäänestys alkaa. Vielä puuttuu ääniä. Äänestys päättyy. No niin. Eipä ollut suuri ero, mutta ero kuitenkin. Kompromissi 24 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 276. 276 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 277 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 280 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 281 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 25 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Ja 285 seuraavaksi. Ja siinä on Anteeksi, meillä on nyt äänestyslistassa pieni ongelma. tässä listassa on hieman eri, eriväisyyksiä. Meillä on hieman eri viittaukset täällä. Nyt on äänestyksessä 285, johon liittyy suullinen tarkastus kahdeksan. Niistä yhdessä äänestys, ellei vastusteta, niin puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten kompromissi 26 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 287 seuraavaksi puolesta vastaan tyhjää. Tarkastetaan koneellisesti. 287. Äänestys alkaa. Äänestäkää, olkaa hyvät. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 288 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. Kompromissi 27 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 286 vaan ei vaan 294 anteeksi. 294 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 294 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 295 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 296 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 297 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 298 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 299 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 300 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty 301 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty 302 puolesta vastaan tyhjää hylätty 303 puolesta vastaan tyhjää hylätty 304 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty 306 puolesta puolesta siis. Mitäs siellä pyydettiin? 304 tarkistusäänestystä koneellisesti. 304 sähköisessä äänestyksessä äänestys auki. Äänestys päättynyt. Hyväksytty. 306 puolesta vastaan tyhjää. Tämäkin täytyy tarkastaa. Äänestys alkaa sähköisesti. Kaikki olemme väsyneitä tietysti, mutta jos ette auta, en pysty tulkitsemaan äänestystulosta. Äänestys päättyy. Hylätty yhdellä äänellä. 307 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Kompromissi 28 puolesta. Vastaan tyhjää hyväksytty. Ja sitten 313 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 314 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 315 puolesta ja tähän liittyy suullinen tarkistus, ellei vastalauseita ole, niin äänestetään puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. seitsemän puolesta vastaan, tyhjää, hylätty. kaksikymmentä puolesta Mielelläni tarkastan kyllä, mutta jos muutama vain nostaa käden, niin en pysty arvioimaan täällä tulosta. Eli sähköinen tarkistus 317. 317 siis äänestyksessä nyt sähköisesti. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 320 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty 322. Se on tekninen tarkistus, eli siirrytäänkin 324 suoraan puolesta vastaan tyhjää, hylätty. 3, 2, 3 seuraavaksi puolesta. Vastaan. Tyhjää. Tarkastetaan koneellisesti. Hyvin vähän käsiä nousee. 3, 2, 3. Äänestys alkaa. Pyytäisin äänestämään. Äänestys päättyy. No niin. Suurella enemmistöllä läpi meni. 325. Kättä ylös puolesta vastaan. Tyhjää selkeästi hyväksytty 328 puolesta vastaan. Tyhjää selkeästi hyväksytty 326 puolesta vastaan tyhjää. Oikein kiltisti hyväksyitte. Nyt toimii hyvin. 329, johon liittyy suullinen tarkastus puolesta. Hetkinen, anteeksi, joudutaan menemään takaisin vielä 327 puolesta. 327 on nyt siis äänestyksessä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Ja sitten 329, jossa on suullinen tarkistus puolesta vastaan tyhjää hylätty. 330 puolesta vastaan tyhjää. Tämä tarkastetaan sähköisesti 330 koneäänestyksessä nyt. Mancano alcuni colleghi. Vielä muutama ääni puuttuu. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 332 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty.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 Nelosesta toista Tanok, jos olette samaa mieltä, kuka on puolesta? Kafeiinitaso alkaa laskea, niin hyvä tahto nousee. Eli puolesta vastaan va- tyhjää. No niin, hyväksytty. Kompromissi 30 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Ja sitten sitten yhtenä ryhmänä DV2, DV8, DV9 ja 14, jos olette samaa mieltä. Eli 14 asti, koska sen jälkeen tulee vastalauseita. Nyt äänestetään puolesta. Vastaan. Tyhjää hyväksytty. Sitten tarkistus 15 puolesta vastaan. Tarkastetaan tämä sähköisesti. Koneäänestys alkaa. DV15. Äänestäkää, olkaa hyvät. Vielä pari ääntä puuttuu. Äänestys päättyy. Hylätty. Ja seuraavaksi Fem 1 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kohta kohdalta, hetkinen vielä. Niin, kohta kohdalta 31. ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Ja kakkososa for sexual and third countries. <laughs> Allora, ritorniamo al... Palataanpa nyt sitä äänestykseen. Toinen osa siis kompromissi 31. Älkää turhaan häiriintykö tästä kollegasta vieressäni puolesta vastaan. Tyhjää, hylätty. Nelonen ja viitonen yhdessä. Nelonen ja viitonen yhdessä siis puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. Tarkistusta. Tarkistetaan tämä toinen osa. No. Siis halutaanko nelonen ja vitonen tarkistettavaksi? La seconda parte del 31. Toinen osa 31. Halutaan, tar- halutaan tarkastettavaksi. No. Siis kompromissi 31, sen toinen osa uudelleen sähköisesti äänestettynä nyt. One, six or countries. Okei, eh, okay. chiude la votazione. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Nelonen ja viitonen hylättiin. Ja sitten onkin FAM kahdeksainen puolesta vastaan. Hyväksytty vaikkakin pienellä käsimäärällä. Kympistä neljään toista kaikki yhdessä, jos sopii puolesta vastaan. Tyhjää hylätty kaikki. Ja sitten 15 puolesta vastaan tyhjää, hylätty. Stiamo votando il 15 con provvedimento elettronico. 15 on nyt tarkistusäänestyksessä sähköisesti. Tässä on 41, 51 kyseessä, eli äänestäkää nyt. Hyvä, äänestys päättyy. Hylätty. Ja seuraavaksi yhdessä seuraavat 17, 18, 20 ja 21, jos näin sopii puolesta. Vastaan tyhjää, hylätty. Ja seuraavaksi 22 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 23, 24, 27, 29 ja 32. Nämä kaikki yhdessä puolesta. Vastaan tyhjää, hylätty. 33 ja 34 yhdessä puolesta ei, ei, ei. Haluatte ne erikseen äänestettäväksi siis selvä. 33 puolesta vastaan. Tyhjää, hylätty. 34 puolesta vastaan. Tyhjää, ihan selkeästi hyväksytty. Ja sitten loppuäänestys puolesta vastaan. Ah, volevo dire <laughs> Volevo vedere. Allora, votazione. No niin, katsotaan nyt kuitenkin sähköisesti tämä loppuäänestys. Äänestys päättyy. Ja hyväksytty. Kiitoksia ne hyvät kollegat. Kiitoksia. No. Ok, subito passiamo all'Andricchiene perché abbiamo... Chi è l'andrichiene?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 colleghi. Hyvät kollegat, meidän täytyy jatkaa kokousta. Kollegi, vi prego. Hyvät kollegat, saisimmeko hieman hiljaisuutta, koska meidän pitäisi jatkaa täällä töitämme ystävällisesti. Eli 18 kollega Andri Kiene ja Ricardo Cortes Lastran puolesta. Kohta 14 on siis kyseessä, eikä 18. Alla, alla relatrice. Eli latinalaisen Amerikan kanssa tehtävä kehitysyhteistyön uudistaminen. Valmistelijalla on neljä minuuttia aikaa, koska meillä on tässä paljon muutakin asiaa esityslistalla. Olkaa hyvä. Mr. Gallen. Thank you. Mr. Gallen, I need a help. I need a help from you. Thank you, Mr. President. Kiitoksia puheenjohtaja. Meidän valiokuntamme on pyydetty, on pyydetty esittämään lausunto DV-valiokunnalle koskien valiokuntautista mietintöä, jossa määritellään uutta kehitysyhteistyötä Latinalaisen Amerikan kanssa. Mietinnön tarkoituksena on vaikuttaa neuvotteluprosessiin seuraavasta kehitysyhteistyöinstrumentista 2014-2020 rahoituspuitteissa ja ehdottaa uusia keinoja kehitysyhteistyölle EUn ja Latinalaisen Amerikan alueen välillä. Päätavoite AFETin lausunnossa on antaa äh, reaktiomme tälle yhte- kehitysyhteistyölle ottaen huomioon se, että EU on maailmanlaajuinen toimija ja ulkoinen kumppani Latinalaisella poliittista ajatellen. Se, että Lissabonin sopimus on tullut voimaan, tämä on kaikkein tärkein virstanpylväs, mitä tulee Euroopan asemaan toimijana, jotta se saa oman äänensä kansainvälisessä kehitysyhteistyössä päätavoitteena. Kehitysyhteistyössä on perustuu 2008 artiklan sopimuksessa EUn toiminnasta. Pyritään vähentämään ja pitkällä aikavälillä poistamaan köyhyys. Lissabonin sopimuksen kautta tämä alue on suurempaa merkitystä EU-politiikassa. Ajattelen niin korkea edustajaa kuin komissiotakin. Lausuntoluonnoksessa minä korostan, kuinka tärkeitä läheiset yhteistyösuhteet Latinalaisen Amerikan maiden kanssa on, ja täytyy kehittää myös uuden tyyppistä yhteistyötä näissä nousevissa kansantalouksissa Latinalaisessa Amerikassa välineen ja uuden kumppanuusvälineen kautta voidaan näin toimia. Lisäksi minä korostan sitä, että täytyy tehostaa yhteistyötä EU ja latinalaisen amerikan välillä, jotta saavutettaisiin vuosituhannen kehitystavoitteet, aivan erityisesti toimet, joilla pyritään toimimaan köyhyyttä vastaan, luomaan työpaikkoja ja samaan aikaan sosiaalista osallistamista markkino- ryhmien kohdalla. Olen vakuuttunut siitä, että tavoitteet, jotka pyrkivät globaaliin kumppanuuteen, pääosasto kahdeksassa, niiden pitäisi olla prioriteettiasemassa politiikassamme ja meidän toteuttaa uutta strategiaa, pyrkiä osallistavaan kasvuun näissä maissa. Sitten pyritään kehittämään globaalia kumppanuutta ja EUn äh, läsnäolo, samoin Meksiko, Brasilia ja Argentia G8 voi olla tilaisuus löytää yhteistä pohjaa niin, että toiminnan harmonia toteutuu yhdessä kehitysyhteistyön merkeissä. Lausunnossani tai luonnoksessani korostan myös sitä, että alueen integraatio on varsin positiivista ja kannatan kattavia assosiaatiosopimuksia EUn ja monien alaryhmien kanssa. Tässä mielessä vetoan uuteen, uuden version puolesta täytyisi pitää uusi, tammikuussa tullaan pitämään uusi kokous työssä. Luonnoksessa korostan sitä, kuinka tärkeää EUn tuki integraatiolle on Latinalaisessa Amerikassa. Kuitenkin puhun myös siitä, että puuttuu kattava yleinen poliittinen linja EUsta ei ole selkeitä poliittisia suuntaviivoja EU-ssa, mitä tulee etelä-etelä-yhteistyöhön ja alueiden väliseen yhteistyöhön. Tässä mielessä minä korostan sitä, että täytyy laajentaa EUn, latinalaisen ja Amerikan välistä poliittista dialogia eri tasoilla. Nyt haluaisin ilmaista kiitollisuuteni kollegoille, jotka aktiivisesti ovat antaneet panoksensa lausuntoluonnoksen ja tehneet tarkistuksia. Tämä on selkeää lisäarvoa tälle asiakirjalle ja siksi tuenkin suurinta osaa tarkistuksesta. 19 tarkistusta on tehty plus kahdeksan suullista tarkistusta luonnoksesta. Minä itse olen tehnyt neljä tarkistusta, koska sääntöjen mukaan lausuntoluonnos ei saa ylittää tiettyä sanamäärää, jota joudun itse asiassa tekstini korjaamaan. Koska tarkistukset liittyvät eri kysymyksiin, niin ehdottaisin erillistä äänestystä ilman mitään kompromisseja. Ja haluaisin vielä ottaa esille joitakin vähän ongelmallisia tarkistuksia, joista en voi olla samaa mieltä. Ensinnäkin tarkistus 11 Rova Lunacekilta. Siinä ehdotetaan sitä, että tasapainotettaisiin uudestaan sopimuksen Amerikan kanssa. En hyväksy tätä ehdotusta, koska neuvottelut ovat meneillään tai sopimusta, koska ne on allekirjoitettu ja mielestäni EU on onnistunut saamaan hyvän tasapainon puoltain molempien tahojen intressiä. Saman voi sanoa tarkistuksesta 12, sen on tehnyt kollega Mayer. En myöskään hyväksy tarkistusta 5. Edelleen Mayer-tekijänä siinä korostetaan toimintaa sosiaalista ja taloudellista epätasapainoa vastaan. se pitäisi olla edelleenkin olennainen osa kehitysyhteistyöpolitiikassa. Hän puhui myös sosiaalisesta valtiosta tarkistuksessaan. Ja lopuksi tarkistus 10. En ole siitäkään samaa mieltä. Siinä puhutaan alueellisen yhdentymisen mekanismista. Hän mainitsee erilaisia esimerkkejä tästä. Ja mielestäni tämä tarkistus on sellainen, mitä ei voi tukea myöskään. Ja vielä lopuksi haluaisin pyytää kollegoja osallistumaan äänestykseen luonnoksesta. Se äänestys pidetään 27. maaliskuuta. Sitten DV-valiokunnassa tarkoitus on äänestää 21. huhtikuuta. Kiitos. Thank you. Now, Mr. Menendez del Valle. Yeah. Ja Menendez del Valle, kaksi minuuttia, olkaa hyvä. Kiitoksia puheenjohtaja. Ensin mä haluaisin onnitella esittelijä Rovanta Kieneä tästä lausuntoluonnoksesta, koska se minun mielestäni se heijastelee varsin hyvin strategista luontoa, joka liittyy kehitysyhteistyöpolitiikan EUn ja Latinalaisen välillä. Haluaisin kiittää häntä myös yhteistyökyvystä ja tukea sitä, että sihteeristö hyväksyisi minun tarkistukseni ja pien, niitä ei alun perin voitu ottaa tähän tekstiin ja nyt ne ovat siis suullisia tarkistuksia. Yhdessä niissä otan esille yleisen kommentin siitä, että on välttämätöntä, että EU määrittelee yhteistyöpolitiikkansa ja koordinoi täsmällisesti kohte, kohteiden kanssa, siis näiden maiden kanssa. Hehän ovat meidän kumppanimaitamme meillä kanssa Amerikassa. Korostan, että heidän pitää jatkossakin pyrkiä ponnistella, ponnistella, ponnistella parempaan huolimatta suurista vaikeuksista, koska tätä kautta helpottuu se, että kehitysyhteistyöpolitiikalla Latinalaisen Amerikan suunnassa luonnollisesti tulee tasapainoisemmaksi. Sitten toisessa tarkistuksessa pahoittelen sitä, että komission ehdotus koskien asetusta Mm, tullisuotuisuusjärjestelmästä. Se on tietysti tällainen strateginen kysymys, koska siinä estetään useita maita käyttämästä tätä olennaista välinettä, joka kuitenkin vaikuttaa niin ratkaisevalla tavalla maiden kehitykseen. Sitten yhdessä on, tarkoitus onnittelen sitä, että on allekirjoitettu kauppasopimus EUn ja Kolumbian ja Perun välillä. Tämä sopimus sisältää huomattavia tekijöitä, jotka vaikuttavat näiden kahden maan kehitykseen. Joka tapauksessa lisään vielä sen, että komissio ja Euroopan ulkosuhdehallinto, niiden pitää ponnistella vieläkin enemmän, jotta saavutetaan assosiaatiosopimus Andien yhteisön kanssa. Sitten toisaalta on vakavia ennusteita, joiden mukaisesti 2015 Kiina voi ylittää EUn ensimmäisenä kauppakumppanina latinalaiselle Amerikalle. Tämän pitäisi kannustaa meitä Euroopassa jatkamaan ponnistelujamme ja lisätä yhteistyötämme ja läsnäoloamme tällä mantereella, jotta vältetään tällainen Kiinan voitto tässä kilvassa. Sitten lopuksi mielestäni meidän pitää korostaa sitä, kuinka tärkeää on saavuttaa mahdollisimman pian assosiaatiosopimus Merkosurin kanssa, koska tämä sopimus lisäisi yhteistyötä aivan varmasti EUn ja Latinalaisen Amerikan välillä. Siis toistan vielä kuitenkin kiitokseni. Esittelijä hän on ollut varsin ymmärtäväinen ja onnittelen häntä tästä työstä. Kiitoksia puheenjohtaja. Grazie, il collega... Kiitoksia. Ja sitten kollega Salafranka, kaksi minuuttia. Kiitoksia puheenjohtaja. Yksinkertaisesti haluan onnitella esittelijää työstä, jonka hän on tehnyt. Ja mielestäni tällaisena hetkenä, kun EU on läpikäymässä varsin syvää kriisiä, strateginen liittoutuma Latinalaisen Amerikan ja Karibian aluemaiden kanssa kolmas osa YK-maista, niin tämä on todellakin tärkeä osuus myös maailman BKTstä ja riippumatta asioista, jotka liittyvät kahdenkeskisiin kysymyksiin, joista äh, kollega sanoi, me olemme siirtymässä tällaiseen globaaliin toimintaan, meidän pitää puoltaa EUn kantointressejä ja ottaa huomioon suuret kansainväliset haasteet. Näin ollen kehityspolitiikka Latinalaisen Amerikan maiden kanssa on erittäin tärkeä toiminta-alue. Tässä mielessä haluaisin yhtyä niihin, jotka ilmaisevat huolensa siitä, että jot, jotkut maat eivät ole mukana kehitys, kehitysyhteistyön välineessä ja toivottavasti kehitysyhteistyövaliokunta ja toimii tällä tavalla ja sitten meidän lausuntomme kautta he voivat sitten tasapainottaa tilannetta ja antaa näille maille sen merkityksen, jotka ne todellakin ansaitsevat. Ja mielestäni se on varsin hyvin esitelty tässä lausunnossa, jonka Rovan on laatinut. Molte grazie. Paljon kiitoksia. Ja sitten jos nyt valmistelija haluaa vielä lisätä jotakin, niin teillä on puheenvuoro. Ellei, niin muistutan, että äänestys tapahtuu 27. maaliskuuta. Ja seuraava kohta on sitten kollega Goebbelsin mietintö koskien Jangonissa ja Naip Davissa 26. helmikuuta, toinen maaliskuuta 12 pidetystä EUn ja Myanmarin ensimmäisestä parlamentin välisestä kokouksesta. Ja annamme puheenvuoron välittömästi esittelijälle. Merci, monsieur le président. Euh, Kiitoksia puheenjohtaja. Ensimmäisenä varapuheenjohtajan korvaan tässä Werner Lange ja hän ei voinut tulla tänään paikalle. Niin kuin te sanoitte, ensimmäistä kertaa Euroopan parlamentti lähetti parlamentaarisen valtuuskunnan Myanmariin. Ja, ja tämä sen jälkeen, kun uusi presidentti Tan Seng on uuden tyyppisen hallintossa, mm, en nyt luettele kaikkia näitä kokouksia, joita meillä siellä oli. Me tietysti tapasimme presidentin, tapasimme kahden kamarin puhemiehet, me tapasimme huomattavan määrän eri ministereitä ja ennen kaikkea pystyimme myös tapaamaan yli tunnin ajan rouva Aung San Suu Kyiitä. Tehän tiedätte, hän ei ole vain rauhan Nobelin palkinnon saaja, vaan Sakarov-palkinnon voittaja. Ja tässä yhteydessä tälle leidille, niin kuin siellä äh, häntä kutsutaan, valitimme siis hänelle Martin Schulzin kutsun, jotta hän tulisi lähitulevaisuudessa Euroopan parlamenttiin ottamaan vastaan virallisesti palkintonsa ja erityisesti puhumaan tietysti meille. Uskon voivani sanoa, että Myanmarin viranomaiset ovat nyt tilanteessa, joka jossain määrin muistuttaa Gorbatsovin aikaista perestroikaa. Maa avautuu, mutta pikkuhiljaa ensinnäkin on löystetty tai vähennetty rajoituksia, joka koskee parlamenttia ja senaattia. Siellä on myös, tai siis tällaista eduskunnan tai parlamentin kaltaista edustajahuonetta. Ja nyt kuitenkaan toiminta ei nyt ei liiankaan demokratista ollut, koska perussopimuksen mukaan 25 paikasta on varattu molemmissa kamareissa armeijalle. Ja sitten ennen kaikkea niin sanottu hallituspuolue on pystynyt kaappaamaan noin 80 prosenttia molemmissa kamareissa itselleen, varsinkin sen takia, että Rova Aung San Suu Kyiin oma puolue boikotoi näitä vaaleja. Mutta sitten näyttää nyt siltä, että lähentymistä on tapahtunut Tang Sang presidentin ja Leidin eli Aung San Suu Kyiin välillä, ainakin näissä julkisissa puheenvuoroissa. Nyt hän sanoo paljon hyvää presidentistä, ja kiittää häntä näistä avaus, avauselkeistä. Nyt täytyy hallinto on myös vapauttanut noin 6000 poliittista vankia. Tämä löytyy myös rauhansopimuksesta, joka on tehty eri vähemmistöjen kanssa. jotkut ne ovat käyneet 60, 60kin vuotta keskushallinnon kanssa sodassa tavallaan ja joitakin edistysaskeleita on saatu aikaan, mutta luonnollisesti mitään ei ole vielä loppuun viety. Sitten ensimmäinen huhtikuuta 40 paikkaa avataan alahuoneessa ja kahdeksan paikkaa y- mm, ylähuoneessa. Ja kun nämä paikat on vapautettu, kun on nimetty parlamentaarikkojen ministereiksi, niin kuin ra- esimerkiksi Ranskassa ministeri ei voi silloin enää istua parlamentin jäsenä. Ja siksi onkin niin tärkeää saada aikaan nämä lisävaalit pian. Rouva Aung San Suu Kyi on itse ehdokkaana ja hänen puolueensa on myös ehdokkaana 48 vaalipiirissä mutta luonnollisesti hallituspuolue ja muut puolueet myös ovat ehdokkaina. Me tapasimme Aung San Suu Kyiin ja hän kertoi meille, että hänestä vaalit todennäköisesti tulevat olemaan vapaat, koska kansainvälinen tarkkailu toimii. Ja mielenkiintoinen seikka panna merkille, kun olimme, meitä oli näitä eri yhteyksiä, meiltä aina kysyttiin, minkä takia tai me kysymme, että me, miksi ei haluta ulkomaalaisia ta- tarkkailijoita. Ja nyt sitten päätettiin kutsua näitä tarkkailijoita asemaista, mutta myös USAsta ja EUsta, ja mielestäni meidän pitää mahdollisimman nopeasti järjestää tällainen vaalitarkkailu, delegaatio, ehkä voisimme käyttää suurlähettiläitä, joita meillä alueella on, ja hen- lähestystä henkilökuntaa hyväksi tässä yhteydessä. Meidän pitää todellakin toimia tämän kutsun mukaisesti, tiedotuksen mukaisesti. Sitten kaikkein pahimpaan ongelman Myanmar ei vielä ole mikään täydellinen demokratia kaukana siitä, mutta lähes varmojen vaalien takia niin lain, niin Aung San Suu Kyi sanoo, että uusi sisäinen oppositio saadaan ja se tulee vaikuttamaan myönteisellä tavalla 161 poliittista vankia silti vielä Aung San Suu Kyiin mukaisesti on, joten pitää painostaa, jotta nämä 161kin vankia pääsevät vapauteen. Mutta kaikkein isoin ongelma liittyy sanktioihin, joita EU toteuttaa USAn tavoin entistä hallintoa vastaan kaikki lähettiläät kaikissa Euroopan parlamentin maissa, joita pystymme tapaamaan paikan päällä tai Taimaassa, niin heidän mielipiteensä ei juurikaan ole vaikuttanut, eivätkä mitenkään tämä ole myöskään näitä kenraaleita häirinyt. Pitää tietää se seikka, että entinen presidentti rakennutti uuden pääkaupungin hiukan Ceausescun kaltaisen paikan Bukarestissa, mutta vieläkin miele, mielipuolisemman, koska kyseessä on minister, pääkaupunki, jossa on ministeripalatseja, hotelleja, jota löytyy luonnosta ja näitä kaikkia yhdistää valtavan hienot moottorit, erityisesti moottorit, joka vie niin sanottuun parlamenttiin. Siellä on kymmenen kertaa kymmenen kymmenenkaista mielettömyyttä. Ja kaikki tämä on maksanut tähän mennessä sellaisen pikkusumman 4 miljardia dollaria. Tämä hiukan kertoo teille, että kenraalilta ei koskaan kyllä rahaa puuttunut rakennuksiaan varten eikä sotilaitaan varten. Me asetimme asekauppasaaron kyllä, mutta Tietenkin he voivat ihan vapaasti ostaa Kiinasta, Intiasta, mistä tahansa aseitaan. Edelleen kauppasaarto. Kaikissa näissä kauppasaaroissa ei ole saatu aikaan yhtään mitään, paitsi sen suhteen, mitä tekstiilisektorilla tehtiin eivät ole pystyneet hyötymään tästä yleisestä tulietuisuusjärjestelmästä Euroopan kaupassaan. Ja tämä on vaikuttanut niin, että kyseessä on 400 000 työpaikat ja nyt on enää 80 000 työpaikkaa. Siis yli 300 000 naista on siellä menettänyt työpaikkansa johtuen näistä sanktioista, joita eurooppalaiset ja amerikkalaiset ovat asettaneet, ja johtuen joidenkin kansalaisjärjestöjen kampanjoinnista niin sanottua pakkotyötä vastaan. Ja tämä niin sanottu pakkotyö on sitten johtanut e- irtisanomisiin ja joidenkin vir- miesten mukaan monet näistä naisista ovat sitten päätyneet prostituoiduiksi. Mielestäni meidän siis kannattaisi nopeasti poistaa nämä sanktiot, varsinkin kun maa on nyt jälleen rakentamassa itseään. Ja tämä nouseva, pikkuhiljaa syntyvä talous maassa on Kiinan, Taimaan, Hongkongin, Etelä-Korean, Vietnamin ja Intian käsissä. He ovat ihan kaikkialla läsnä aina. Ja se vähäinen tekstiiliteos, joka on jäljellä, se on heidän käsissään. On vain yksi Euroopan yritys, joka siellä jotenkin vaikuttaa vielä tässä vaiheessa. Ja mielestäni meidän pitäisi tehdä kaikkemme, jotta aloitamme säännöllisen kaupankäynnin Myanmarin kanssa, emmekä vain öljy, öljyasioissa, on Totalin ja Chevronin, Jenkkien Chevronin, ne ovat edelläkin paikalla. Merci. Monsieur le vice-président, alors, euh, Lok, à la collègue. Muistutan teitä, että Norjan ministeri saapuu tänne 11.20, joten kollega Lochmillerillä on nyt puheenvuoro ja sitten vielä Gommelsille kaksi minuuttia kullekin. Äh, Kiitos puheenjohtaja. Minä haluaisin kiittää puheenjohtajakokousta, joka antoi ihmisoikeus alivaliokunnan puheenjohtajana minulle mahdollisuuden osallistua tähän valtuuskuntamatkaan. En halua nyt toista sen sanomaa, mutta uudistuksista, taloudellisista, poliittisista ja niistä konfliktista haluaisin puhua, puhua erityisesti ihmisoikeuksista. Taloudelliset olot ovat todella huonot. Olemme kuulleet, että 95 prosenttia maaseudulla asuvista elää ilman sähköä ja että ruokapulaa on lasten joukossa, joten paljon parannettavaa on. Poliittisista uudistuksista kyllä parlamentti on luotu ja nyt pyritään rakentamaan demokraattisia rakenteita, mutta vuodelta 2008 oleva perustuslaki Myanmarissa antaa armeijalle kaiken vallan, mahdollisuuden poikkeustilanteessa jopa toimia oikeuden ulkopuolella. Kaikkien ministereiden kanssa, joiden puhuimme, ministereiden edustajat ja ministeripaikat ovat armeijan käsissä, paitsi kauppaministeri, jonka kanssa oli mielenkiintoista neuvotella, mutta hän on kuitenkin neulistalla, kun hänellä on yksityisiä kauppoja. Hän on sekaantunut moniin korruptiotapauksiin. Eli miten kestäviä nämä uudistukset nyt ovat niin kauan kuin armeija, armeijassa on tietenkin uudistusmielisiä ja sitten tiukan linjan edustaja. Katsotaanko siellä, miten nämä uudistukset vaikuttavat, kun armeija vähitellen siellä etuuksiaan ja oikeuksiaan menettää. Siksi on hyvin tarkkaan katsottava tätä uudistajien ja tiukan linjan vastakkainasettelua hallinnossa. Usein puuttuu vähän tietämystäkin ilmeisesti näiden uudistusten toteuttamisesta. Ihmisoikeustilanteessa EUn sanktiot on liitetty poliittisten vankien vapauttamiseen ilman ehtoja. Monet onkin vapautettu, näin olemme nähneet, mutta jotkut on kuitenkin velvoitettu siihen, että poliittiseen toimintaan ei saa enää lähteä. Lisäksi enemmän vapaita tiedotusvälineitä siellä on hyväksytty, mutta vaikka se on myönteistä, niin eurooppalaisilta toimittajilta edelleen kielletään viisumit ja siksi he matkustavat sinne matkailijoina, turisteina ja näin ei voida puhua vapaasta tiedotusvälineistä. Ammattiliittoilla on myös muodostamassa, mutta pakkotyötä siellä on. Ei niinkään tekstiiliyrityksissä, kun Hergepe sanoi, mutta pakkotyötä on niin, että Myanmar on ainoa maa, joka saanut ilolta tuomion siitä, että pakkotyövoima hyväksytään, sallitaan jatkuvasti. Etnisten vähemmistöjen edustajat esimerkiksi tekevät pakkotyötä armeijan eteen siellä. Kansallinen ihmisoikeuskomissio on asetettu ja sitä tuetaan EUn puolelta niin, että siitä todella tulisi riippumaton taho, ja sekin on totta kai myönteistä. Sitten etnisistä kiistoista, konflikteista vielä. Kyllä, ja mehän kohta kuulemme Norjan hallitusta, joka muuten tukee tätä prosessia, mutta on nyt kuitenkin todettava, että tiukin konflikti Hatchinin luella on konflikti, jonka alalla ei ole nähty edistystä. Ja meidän matkamme jälkeenkin olemme kuulleet uutisia, jotka eivät ole kovin myönteisiä, ja siksi ihmisoikeuskannalta pidän nyt liian varhaisena sanktioiden poistamista. Koska näin meiltä lähtee välineet käsistämme, meidän pitää odottaa ensin vaaleja, huolehtia siitä, että kaikki poliittiset vangit vapautetaan. Meidän on pidettävä kiinni siitä, että kaikkien etnisten ryhmien kanssa saadaan aselepo aikaiseksi. Muutenhan me puramme nämä sanktiot ilman, että mitään on varsinaisesti saatu aikaiseksi. Kiitos. Kiitos, kollega Gomez. Ja sitten pyytäisin, että kollega Gomez puhuisi hyvin lyhyesti, koska ministeri jo ovella kolkottaa. Burman maa, joka on ollut minulle tärkeä pitkän aikaa. Olen seurannut kehitystä pitkään Kuten kollega Lohpiller sanoi, meidän on kannustettava tätä avautumisprosessia epäilemättä. Tässä on kyse pitkäaikaisesta prosessista, jonka määränpäänä on demokratian rakentaminen. Meidän pitää kuitenkin tukea tätä kehitystä. Ja siinä mielessä meidän pitäisi olla nyt varovaisia. Kyllä mielestäni meidän pitäisi löytää jonkinlainen tapa tarkkailla vaaleja – mutta samalla meidän on pidettävä kiinni omista vaalien standardeista, joita ei voida noudattaa huhtikuun ensimmäisen vaalien aikana. Koko prosessihan on siellä hyvinkin ongelmallinen. Joten pitäisi olla jonkinlainen tapa, ehkä todella voitaisiin käyttää lähetystä, mutta tämä ei olisi silloin kuitenkaan kunnollinen EUn vaalitarkkailumatka. Eivätkä vaalitkaan ole ihan perinteiset siinä mielessä, mutta jonkinlaista avautumista kuitenkin hyvä. Olen kuitenkin samaa mieltä siitä, että emme saa nyt luopua välineistä, joita meillä on. Ehdollisuus on tärkeä benchmarking. Minä puolen kaupallisten sanktioiden purkamista, koska uskon, että niillä on ollut enemmän kielteisiä kuin myönteisiä vaikutuksia. Mutta selkeä ehdollisuus meidän omille yrityksillemme, koska puhumme öljymineraalien osalta hyvin rikkaasta maasta. Omien maiden, omien yritystemme yritysvastuu on tärkeä. Ja sitten tiukat sanktiot niitä vastaan, jotka ovat tässä kehityksen esteenä ihmisoikeuksien osalta. Myös tietenkin vankien vapauttaminen – ja se, että sovintoa haetaan etnisten vähemmistöjen kanssa ja niin edelleen. Nämä ovat ratkaisevan tärkeitä ennaltaehtoja. Meidän pitää tässä olla todella nyt fiksuina, eikä päästä käsistämme niitä välineitä, joita meillä on. Meidän täytyy selkeästi osoittaa, mitä ajetaan takaa ja vaatia tuloksia. Tiukkaa se on, mutta tämän työn on tehtävä. Kansalaisyhteiskunta on siellä nyt syntymässä ja meidän on tuettava näitä ihmisiä. Tämä on toinen asia meidän toiminnassamme. Meidän pitää aktiivisesti osallistua. Tämä oli erittäin hyvä matka, siitä oli paljon hyötyä. Meidän pitää tukea kansalaisyhteiskuntaa, jotta se tulee paremmin kuuluviin. Sasuki, ihailen häntä, mutta se, että hän on ollut eristyksissä kaikki nämä vuodet varmasti myös rajoittaa tavallaan heidän ajatteluaan siitä, mikä olisi kaikkein tehokkainta. Meidän pitää olla siellä ihmisten kanssa yhteydessä, jotta todella saadaan nyt työnnettyä tätä prosessia oikeaan suuntaan. Kiitos. Kiitoksia kollegat. Nyt meillä on Norjan ministeri tuolla ulkopuolella odottamassa ja olemme jo kovasti myöhässä, joten kerta kaikkiaan kohteliaisuuden nimissä meidän on lopetettava tämä keskustelu tähän ja toivotettava ministeri tervetulleeksi ja otamme hänet vastaan tietysti erittäin mielellämme. Bene, colleghi. Hyvät kollegat, pyydämme anteeksi ministeriltä tätä aikataulusta myöhästymistä kerran vielä. Ja etenemme sitten välittömästi ajatusten vaihtoon. Ministeri Storin kanssa, joka käsittelee napa-alueiden asioita ja myöskin myöskin yhteistyötä Venäjän kanssa, energia-asioita ja resursseja aina arabikevääseen ja lähi tapahtumiin asti. Joten lämmin toivotus toivotusministerille ja myöskin Pat Cope Gallagher lähettää terveisensä myöskin. Hänen kanssaan olimme yhdessä Sveitsissä vierailulla. Tiedän, että teillä ministeri on hyvin täysi aikataulu ja esityslista ja tästä syystä olemme enemmän kuin kiitollisia siitä, että olette täällä paikalla. Muistamme, että tässä heinäkuun, anteeksi, helmikuun lopulla ministeri kävi Lähi-idässä ja Arabimaissa ja muutama päivä sen jälkeen. Ashton kävi Smalvar-saarilla keskustellakseen pohjoisimmista alueista ja eilen sitten ministeri yhdessä paronitar Ashtonin kanssa oli tällaisessa ad hoc yhteyskomiteassa, joka koskee palestiinalaisille tarjottavaa apua ALHC. siis. Norjan ministeri on siis todella kansainvälisen yhteisön aktiivinen jäsen ja hänellä on valtavan merkittävä asema kansainvälisillä foorumeilla joka on paljon suurempi kuin mitä hänen maansa maantieteelliset tai demografiset ulottuvuudet alta antaisivat odottaa. Ja Norjan hallituksen sisällä tietenkin hänellä on merkittävä rooli lähi rauhantyön edistämisessä. Olemme kaikki erityisen kiinnostuneita kuulemaan teidän ajatuksianne pohjoisimmista alueista, Venäjästä ja energiakysymyksistä ja myöskin arabikeväästä Nämä ovat kiinnostavia kysymyksiä meille. Mitä mahtaa tapahtua, tapaht, mitä mahtaa tapahtua tulevaisuudessa Maghreb-maissa ja niiden ulkopuolellakin. Mutta vielä ennen ministeriä antaisin puheenvuoron kollega Gallagherille. Hän kertoo omat terveisensä. Thank you very much, uh, President. Kiitoksia puheenjohtaja. Kiitoksia, että saan tilaisuuden parlamentin valtuuskunnan puheenjohtajana, joka edustaa siis Euroopan parlamenttia yhteyksissämme Norjaan. Olen iloinen, että saan tämän tilaisuuden puhua valiokunnalle ja erityisesti ulkoasiainministeri ministeri Storelle toivottaa tervetulleeksi Euroopan parlamenttiin. Meillä on läheiset taloudelliset ja muut yhteydet Norjan ja EUn välillä, se on hieno asia. Voimme panna tyytyväisyydellä, merkille, kuinka hyvin e, ETA-lainsäädäntöä on täytäntöön pantu Norjassa ja haluan korostaa, kuinka ratkaisevan tärkeää yhteistyötä minä itse olen kokenut tämän vaali kun tämän tehtäväni alussa tapasin norjalaisia kollegoja sekä täällä Brysselissä että Norjassa ja olin tavannut heitä säännöllisesti ja myös eri tahojen edustajia, joten Euroopan parlamentti on tietoinen EUn suhteista Norjaan ja seuraa valppaasti ETA-tarkistusprosessia, joka jatkuu tällä hetkellä Norjassa. Minun täytyy tunnustaa, ministeri, että en ole lukenut tätä raporttia vielä ja Epäilen, onko moni muukaan lukenut, mutta meillä on kuitenkin tämä tiivistelmä olemassa ja se onkin hyvä asia. Tästä tullaan kunnolla keskustelemaan päätös ja laatimaan päätöslauselma yhteistyössä myös Isannin kanssa toukuun alussa. Puheenjohtaja viittasikin poisimpaan alueen ja tietysti meitä kovasti kiinnostaa tämä alue ja jatkossakin olemme yhteisvuoropuhelussa Norjan kanssa tähän liittyvissä kysymyksissä ja panemme merkille viime marraskuun raportin, joka on esitelty. Ja olemme kiitollisia Norjan tuesta, että saataisiin pysyvä tarkkailijan asema arktiselle neuvostolle. Myös EUlle on vaikea ymmärtää, miksi emme ole mukana, mutta ainakin Norja, joka yhteydessä on antanut tukensa meille ja meidän tarkkailijan asemallemme. Tämä kysymys on vieläkin auki, kun viimeksi Arktinen neuvosto tapasi toukokuussa Grönlannissa. Ja haluaisin vielä muistuttaa viimeistä EU- ja Norjan yhteisvaliokunnan kokousta Oslossa viime huhtikuussa. Siellä me hyväksyimme päätöslauselman pohjoisemmasta alueesta ja tämä päätöslauselma on tyytyväinen, ilmaisen tyytyväisyyttä siitä, että parlamentti on laatinut mietinnön kestävästä EU-politiikasta pohjoisemmassa alueessa. Se hyväksyttiin tammikuussa 2011 ja tässä tunnustetaan myös meidän roolimme pää osallisena arktisessa tutkimustyössä, joten me tapaamme arktisen alueen parlamentin jäseniä Montrealissa kahden viikon kuluttua ja sitten tapaamme tietysti vielä Islannissa myöhemmin tänä vuonna. Lopuksi vielä puheenjohtaja Norjan rooli avainkumppanina energiakysymyksissä. Ja se on myös luonnonkaasun, maakaasun ja öljyn luotettava toimittaja ja tämä asema vielä korostuu näiden mullistusten jatkuessa lähi ja on hienoa, että olette tullut tänne. Toivottavasti teillä on antoisa vierailu Brysselissä. Kiitoksia. Sitten ministerillä on puheenvuoro. kiitos puheenjohtaja. Kiitos, että sain tulla tänne. Symbolista, että norjalainen ministeri puhuu pohjoisimmista alueista ja Pohjois-Afrikasta. Minulle on kunnia tehdä näin hyvän ystäväni Anna Lindin mukaan nimetyssä kokoussalissa. Minä halusin juuri puhua pohjoisimmista alueista. Tässä nähdään karttakuvakin. Tämä ei ole meistä maantieteellinen, vaan enemmän poliittinen käsite, eli miten hallinnoidaan pohjoisinta Eurooppaa pohjoisinta aluetta maailmassa. Ehkä voin lyhyesti kunnioittaa sitä suhdetta, joka Norjalla on EUn kanssa. Edustaja Keller, kiitos teidän ponnisteluista ja näistä tiedoista. Varmasti tiedätte tärkeimmät rakennuskivet tässä. Me olemme hyvin läheisiä. Norja tekee yhteistyötä Euroopan unionin kanssa monien eri sopimusten kautta. Tärkein E, on etäsopimus Euroopan talousalueesta tehty sopimus, joka antaa tasavertaiset mahdollisuudet ja sisämarkkinat luovat näin integroitumisen puitteet. Norja taitaa olla EUn viidenneksi suurin kauppakumppani ja pienen maan edustajana olemme Intia ja Japania edellä, joten tämä on todella tärkeä kauppasuhde. Me olemme Schengen-jäseniä, me olemme mukana EUn tutkimusohjelmissa – talo, turvallisuus- ja ulkopoliittisessa yhteistyössä ja niin edelleen. Norja kantaa solidaarisuusvastuunsa uusia jäsenvaltioita kohtaan. Norjan etäapurahojen apurahojen kautta, jotka ovat taloudellisia välineitä, joiden kautta voidaan tukea taloudellista ja sosiaalista kehitystä. Romanian kanssa tehtiin, allekirjoitettiin sopimus eilen vuoteen 2014 asti ja näin tehdään kaikkien muiden kanssa, maiden kanssa 1,8 miljardia euroa vuosilta 2009 vuoteen 2014 hyvinvoinnin kansalaisyhteiskunnan ja demokratian tukemiseen eri ohjelma-aloilla. Haluaisin myöskin sanoa, että kun olemme mukana sisämarkkinoilla osana, niin meillä on paljon EU-kansalaisia, jotka työskentelevät meillä. Per capita meillä taitaa olla eniten työnhakijoita Euroopasta. 300 000 etäalueelta rekisteröitiin viime vuonna edustaja Gallagher raportti, johon viittasitte, on 900 mittainen. Mutta se on tutkimuksen perustuva tutkimus, jossa katsotaan sopimuksia, joita meillä on EUn kanssa, kun me olemme yhtä integroituneita kuin te. Ja nämä sopimukset ovat olleet eduksi 20 vuoden ajan kaikille osapuolille talouskehityksen kautta ja niin edelleen. Haluaisin myöskin puhua energiakumppanuudesta – Tapasin komission jäsen Oettingerin tänä aamuna. 20 prosenttia maakaasusta EU-ssa tulee meiltä. Haluamme edelleen tarjota tätä resurssia pitkällä aikavälillä ja olla tukemassa kestävän energian kehitystä. Haluamme itsekin kehitellä uusiutuvia energialähteitämme. Joten hyvät naiset ja herrat, vuonna 2008 olin myöskin valiokunnassa esittelemässä pohjoisimman alueen politiikkaa. Se on edelleen yksi prioriteetti aluehallitukseni toiminnassa. Olen ollut tässä virassani seitsemän vuotta ja huomaan, että monet hallitukset kautta maailman kiinnittävät enemmän huomiota tähän. Houstonissa tekstissä puhuin aiheesta muutama kuukausi sitten, samoin kuin käyn Japanissa tai Kiinassa. Katseet kääntyvät maailmassa nyt pohjoiseen. Monta eri ulottuvuutta tähän liittyy kun me olemme puhuneet siitä, miksi tämä on Norjan prioriteetti, niin me olemme viitanneet kolmeen muutostekijään siellä. Ja minä sanon, että kun Oslossa istun toimistossa, niin katson et, itään, länteen ja etelään, niin näen vakautta. Ja pohjoisen, kun katson, niin siellä on muutostekijöitä. Ilmastonmuutos ensinnäkin. Kaikkein näkyvin ilmastonmuutoksen vaikutus voidaan nähdä siellä – siellä alueella puhuu neljä miljoonaa ihmistä napapiirin pohjoispuolella. Mutta siellä todella tunnetaan ilmastonmuutos. Siellä avautuu uusia kuljetusväyliä, sieltä tulee esiin uusia resursseja. Tämä osoittaa selkeästi, miten haavoittuvainen ilmasto on. Mä olin myös Valbardissa Lady Ashtonin kanssa muutama viikko sitten. Näette nuo saaret, jotka ovat juuri tuossa jään alla. Siellä ei jäätä ollut. Siellä pitäisi olla jäätä tähän vuoden aikaan ja nyt ei ollut. Svabadin keskiverto lämpötila on ollut 10 astetta korkeammalla kuin aikaisemmin. Meillä on ollut kylmä talvi monissa osissa, koska siellä tapahtuu niin paljon muutoksia. Ilmastonmuutos on totta kai yksi ala, ja tämä liittyy resurssien käyttöön. Ja sitten Venäjä, jos katsotte tätä karttaa, olemme Venäjän naapuri. Venäjä on muuttunut viimeksi kuluneen 20 vuoden aikana ja on muutoksessa edelleen. Mutta ensin ihan peruskysymys. Minkälaisia oikeudellisia poliittisia puitteita meillä on? Mihin meidän pitää vastata, kun katsomme intressejä tällä alueella? Viimeksi kun puhuin täällä neljä vuotta sitten – käytin paljon aikaa siihen, onko olemassa oikeudellista tyhjiötä pohjoista. Koska poliitikkoina, hallituksena ja parlamentteina meidän on tiedettävä, mitkä ovat oikeudelliset puitteet, joissa päätöksiä tehdään. Minusta tuntuu, että tässä on tapahtunut paljon muutoksia. Toukokuussa 2008 rannikko valtiot hyväksyivät julkilausuman Grönlannissa ja siellä sitouduttiin siihen, että merioikeus YK sopimus koskee tätä aluetta. Tämä ei ole mitenkään erilainen kuin muut valtameret, vaikka siellä jäätä onkin pinnalla. Kyllä siellä on hyvin toimivia rannikkovaltioita, Venäjä, Kanada, Yhdysvallat, Tanska ja Norja. Vuonna 2008 komission tiedonannossa puhuttiin EUsta ja arktisista alueista ja virallisissa asiakirjoissa ja EUn toimielinten kannoissa on nähty, että tunnustetaan oikeudelliset ja poliittiset puitteet, joita tällä alueella on, joten periaatteessa ollaan pitkälti yhtä mieltä ja siksi vakaasti haluan sanoa, että ei tässä ole nyt mitään kilpajuoksua pohjoisimpien alueiden osalta. Jotenkin näin annetaan ymmärtää, että ensimmäisenä sinne päässyt saa jotain aikaiseksi. Ja jotkut katsovat tässä Pohjoisnavalle venäläisten lipun asettamista. 9.11. Etelä-Navalle asetettiin Norjan lippu, ei siitä norjalaista aluetta silti tullut. Ei se, että sinne lippu asetetaan, ei se muuta oikeudellisia asioita, eivätkä venäläiset näin edes ajattele. Kyllä ehkä sinänsä kaupalliset toimijat pyrkivät sinne nopeasti pääsemään, mutta ei siellä mitään oikeudellista tyhjötä Norjan ja Venäjän välinen viimeinen kiista sovittiin viime vuonna Venäjän ja Norjan välillä. Ja nyt ei ole oikeastaan arktisen alueen maiden välillä kiistoja tällaisista kysymyksistä. Tämä on meille hyvä lähtökohta. Tämä alue vaatii paljon tietoa. Meidän Norjan pohjoisimman alueen politiikka on todella tällainen tutkimuksen ja tiedon yhtymäkohta. Meidän pitää ymmärtää, miten hallinnoidaan eli toimia siellä pohjoisessa. Svalbardissa esimerkiksi pohjoisessa meillä on yliopistokeskus, jossa on paljon kansainvälisiä opiskelijoita. Ja siellä on tutkimuslaitoksia Saksasta, Ranskasta, Intiasta, Kiinasta, Japanista ja paljon myös norjalaisia. Eli meidän pitää lähestyä tätä niin, että päätösten taakse tulee todella tieteellistä tietoa. Kansallisvaltiot kantavat totta kai omat vastuunsa, mutta sitten meillä on myös arktinen neuvosto, jossa voidaan keskustella arktisen alueen kysymyksistä. Arktisen neuvoston suurin ongelma oli kymmenen vuotta sitten se, että kukaan ei tiennyt, mikä se on. Nyt suurin haasteemme on se, että pyrimme selvittämään, miten selvitään kaiken tämän intressin kanssa, jota meihin kohdistuu. Nyt on päätetty perustaa Tromsan Pohjois-Norjaan pysyvä sihteeristö, ja se on tavallaan keski tällaisena yhtymäkohtana toiminnalle. Ja sitten harkitsemme myös pysyvien tarkkailijastatusten antamista. Arktisen neuvoston EU on oman hakemuksensa antanut meille ja me harkitsemme sitä. Kommentaisin nyt näitä muutostekijöitä. Ilmastonmuutos se, miten jääpeite vähenee. Alle 15 prosenttia jäästä on nyt yli kaksi vuotta vanhaa. Eli meri on pienentynyt 45 000 neliökilometriä vuosittain vuodesta 79 vuoteen 2006. Jotkut teistä ehkä osaavat kuvitella, minkälainen ala tämä on 45 000 neliökilometriä. Joten arktisella alueella tueta, tutkitaan paljon ilmastonmuutosta. IPCC arvioi ilmastonmuutoksen vaikutuksia. Siinä työssä on tärkeää nähdä, mitä se tarkoittaa, että jää sulaa, miten tämä vaikuttaa virtauksiin. Ja siellä tarvitaan siis paljon tutkimusta ja mainittu tärkeät tutkimukset esimerkiksi seitsemännessä tutkimuspuiteohjelmassa – esimerkiksi merten ekosysteemistä. Toinen mahdollisuus luonnon resurssien lisääntynyt saanti. Jotkut arvioivat, että 13 prosenttia löytymättömästä öljystä ja 30 prosenttia kaasusta on siellä alueella. Mineraaleja miljoonien dollarien edestä. Varensin alue on mineraalien toimittava ja EUn alueelle ja uusia laivaväyliä Kamasta Rotterdamin voisi säästää 40 prosenttia tästä merenkulun ajasta. Ei ehkä ihan koko vuoden aikana, mutta meidän pitää tietää tästä enemmän siitä logistiikasta, joka liittyy pohjoisimman alueen käyttöön, mitä tämä kuljetus tarkoittaa. Koillisväylän käyttö on lisääntynyt merkittävästi. 18 000 laivaa kulkee Suetsin kanavan kautta vuodessa, joten siihen on vielä pitkä matka, mutta nyt kuitenkin koillisväylää lähdetään käyttämään. Se on iso asia. Jotkut sanovat, että voivat kulkea Aasian asti ja asiasta Eurooppaan kesäkuukausien aikana. Eli tärkein kuulujen liikenne on sitä kautta. Siellä on tietenkin matkailua, mutta öljyä, kaasua, kaikkea muuta myös. Ja kalastuskysymykset, vesiviljely, ja siellä on paljon potentiaalia ihmisille, jos tätä hallinnoidaan kunnolla. Myös uudenlaista teknologiaa. Marine Bioprospecting. Sana, jota emme pystyneet pari vuotta sitten edes sanomaan. Eli hyvin syvällä meressä elävät organismit, joita voidaan käyttää esimerkiksi lääketeollisuuteen. Tätä kaikkea on hallinnoitava hyvin. Kun resursseja on, kuljetusvälineitä, niin silloin syntyy valtakiista. Näin on ihmiskunnan historiassa aina ollut, mutta ei sen tarvitse niin olla. Suurin osa näistä resursseista on kiistattomia. Ja ne resurssit, jotka nyt tunnetaan, ovat joko siellä Mannerlaatan alla tai tuon 200 merimailin sisällä. Joten me avaamme nämä mahdollisuudet kansainvälisille avaintoimijoille – Minun kantani on se, että pohjoisimmalla alueella EU, jäsen, EUn jäsenvaltiot ja muut omaavat samat intressit, kuten Barentsin meri uutena energia-alueena voi olla tärkeää, kun ajatellaan EUn, anteeksi, Norjan pitkäajan asemaa kaasun toimittajana. Tämä on meille tärkeä, vakaat toimitukset, uutta infrastruktuuria. Tässä Norjan ja EUn välinen keskeinen riippuvuus on tärkeää. Tässä seuraamme tärkeää tärkeänä asiana keskustelua, jota te käytte maakaasun kestävästä käytöstä ja energiatiekartasta 2050. Me haluamme olla tässä tärkeässä roolissa. Meillä on myös raaka-aineiden tulevaisuuden osalta samanlaisia intressejä. Me seuraamme hyvin tarkkaan teidän omia ohjelmianne esimerkiksi kumppanuus raaka-aineiden käytön osalta. Näin varmasti voidaan lisätä Norjan osallistumista EUn tutkimusohjelmiin, joten pohjoisimpien alueiden osalta meidän visiomme on se, että meidän pitäisi käyttää näitä mahdollisuuksia huolehtia siitä, että toimitaan rauhanomaisesti ja vastuullisesti. Kaikkein keskeisintä tässä on se, että ihan pohjoisimmilla alueilla ei saa olla jännitteitä. Ei siellä mitenkään armeija, laivasto ole vastauksena, mutta meidän pitää olla siellä läsnä, jotta voidaan huolehtia siitä, että kaikki toimii sääntöjen mukaisesti – myös tietenkin sotilaallisesti, mutta ei tässä ole sinänsä kyse lisäjännitteistä. Sitten kolmas muuttuja, Venäjä. Kuten voitte nähdä, se on suurin arktisen alueen maa, 50 prosenttia resursseista, 50 prosenttia rannikosta. Se on tärkeää totta kai, kun arktisen alueen politiikkaa muodostetaan. Aikaisemmin se oli kylmän sodan näyttämä, mutta minun haasteeni on se, että tavallaan nyt meidän ajatusmaailmamme pitää muuttaa tuota karttaa, joka omassa päässä on monien päässä oleva kartta on vielä kylmän sodan muotoilema. Nyt pitää kuitenkin katsoa faktoja Norjan osalta ainakin, kun se on Venäjän naapurina Natomaa. Me näemme, että meillä on yhteisiä intressejä, niitä pitää kehitellä kestävällä tapaa. Vuodella 90 meidän kilometri, meidän rajallamme Venäjän kanssa on noin 90 oli noin 5000 rajanylitystä. Se oli ehkä suurjetuin raja maailmassa Pohjois- etelä lisäksi. Tämän jälkeen vuonna 2005 100 000 rajanylitystä, vuonna 2011 200 000 ja 400 000 on ennakoitu vuodelle 2014. Mitä tässä tapahtuu? Tässä tilanne muuttuu normaalimmaksi meidän visiomme kehittyy niin, että meillä olisi normaalit naapurussuhteet. Tämän kehittymiseen menee paljon aikaa, mutta tämän pitää olla kuitenkin visiomme. Ihmisten kesken yritykseltä toiselle siistitään ympäristöä, neuvotellaan sopimuksia ja edetään eteenpäin sivistyneiden eurooppalaisten tavoin. Venäläisiä opiskelijoita on suurin opiskelijaryhmä ulkomailta Norjassa. Ja tästä on sopimuskin neuvotteluiden jälkeen. 1826 meillä on yhteinen raa, maa ja raja, meriraja myöhemmin. Tämä on vielä vähän epäselvää nyt, minkälainen demokratia, minkälainen oikeusvaltio Venäjällä toimii tämän jatkuvan siirtymän aikana. Norjalla pitää olla kestävä kanta ja pyrkimys syvempiin suhteisiin. Tässä tavallaan oli esitykseni pohjoisimmista alueista. Ja voin vastata kysymyksiin ennen kuin siirryn Pohjois-Afrikkaan. Mutta yhden asian sanon. Me kaikki katsomme tietenkin siitä näkökannasta, missä istumme. Puhuin Humboldt-instituutissa Berliinissä muutama vuosi sitten tästä aiheesta, ja professori myöhemmin sanoi, että tämä oli kyllä kiintoisaa, kun puhuitte pohjoisimmasta alueesta, kun minulle Schleswig-Holstein on pohjoista. Hän oli varmasti oikeassa, koska tuo on pohjoisinta Saksan aluetta. Minä pyrin nyt vain esittämään, että tämä ei ole nyt ainoa kiinnostuksen keskipiste geopoliittisesti, mutta yksi niistä. Vastuullisten demokratioiden ja poliitikkojen on hallinnoitava sitä, kun olen nyt hyppään Euroopan yli ja pääsen Pohjois-Afrikkaan. Spring meeting of the ad hoc liaison committee täällä kokouksessa väliaikaisessa yhteyskomiteassa. Siis tässä on rahoittajaryhmä Palestinalle. Tämä on ainoa virallinen komitea, jossa sekä Israel että Palestiina osallistuvat pysyvinä jäseninä. Sen tarkoituksena avustaa palestinaisviranomaista ja viedä auttaa sitä rakentamaan vakaita valtiorakenteita, jatkaa reformin teellä ja varmistaa kestävä taloudellinen kasvu Lyhyesti sanottuna mielestäni tähän liittyy kaksi prosessia, jotka ovat meneillään ylhäältä alaspäin, kun neuvotellaan kahden valtion ratkaisusta. Tässä täytetään Oslon sopimuksien säädöksiä oikeastaan. Tämä prosessi kuuluu näille osapuolille, pitkälti kvartet tukee niitä mukaan lukien erityisesti USA kvartetissa. Ja tämä prosessi, hyvät naiset ja herrat, on nyt varastettu. Se ei päädy mihinkään, vaikkakin johdannaiset auttavat tässä. Tämä ei kuitenkaan etene mihinkään. Tämä on tämä ylhäältä alas oleva prosessi. Norja taas on ollut mukana alhaalta ylösprosessissa, rakennetaan instituutioita, pyritään uudistamaan asioita, tuetaan taloudellista siirtymävaihetta niin, että sitten kun valtio saadaan aikaiseksi, on myös toimielimiä, jotka voivat valtion toimintaa viedä eteenpäin. Ja toivottavasti tästä saadaan tällainen hyvä tilanne, sitten kun instituutiot ovat valmiina, saadaan valtio ja sitten on kahden valtion ratkaisu olemassa. Näin ei kuitenkaan nyt ole tapahtumassa. Mutta ja minun täytyy sanoa, että tämä on ollut monia huonoja uutisia, mutta myös valtaisia menesty- menestyksekkäitä hankkeita Palestinan puolella, mitä tulee instituutioiden rakentamiseen. Viime vuonna täällä Brysselissä me veimme loppuun IMFn, YK, Maailmanpankin tuella, että nämä instituutiot ovat nyt lähellä ylittämässä kynnystä, joka vie ne moderniksi valtioiksi. Ja syyskuussa, kun tämä ryhmä tapasi New Yorkissa, me totesimme jälleen, näiden toimielinten ehdotuksesta, että palestiinalaiset toimielimet ylittävät valtiorakenteen vaatiman kynnyksen. Tämä on myönteistä. Tapa, jolla he hoitavat instituutioitaan, koululaitostaan, sairaaloitaan, turvallisuusasioita, pankkialansa. Mielestäni monet maat tässä täällä Euroopassa voivat vain kadehtia pankkien vakautta siellä. Menkää katsomaan paikan päälle, se on todellakin vaikuttava. Samanaikaisesti palestinalaisviranomainen ei pärjää ilman rahoittajien tukea vielä, mutta minä jatkuvasti toistan, että te tiedätte Palestiinan viranomaisen ja pääministerin, että minä odotan sitä päivää, jolloin voimme ylittää, ohittaa tämän tuen, koska he eivät enää tarvitse apua Palestiinassa. He tekevät kovasti työtä, he pärjäävät ilman tukeakin ja he tulevat hoitamaan hienosti omaa kansantalouttaan niin ja me voimme käyttää rahamme muualla, missä sitä kipeämmin tarvitaan. Mutta ei vielä, koska ei voida hoitaa miehitettyä maata ja sen taloutta, ta- taloutta silloin, kun toinen maa kerää verotulot ja vain silloin tällöin näitä rahoja jaetaan viranomaisille. Ei voida hoitaa kansantaloutta silloin, kun on tieesteitä ja siirtokuntia ja rajoituspaikkoja ja monenlaisia esteitä mitä tulee toiminta aloihin Ja tämän takia ylhäältä alaspäin prosessin täytyy onnistua. Tällä hetkellä on erittäin huolestunut tilanteesta siis. Ja Maailmanpankki ja IMF, ja te tiedätte varsin hyvin nämä tahot, ne eivät koskaan puolella suurempaa rahankäyttöä julkisella sektorilla, mutta ne ovat selkeästi todenneet Brysselissä eilen sen, että jos rahoitus palestiinalaisen sen ydininstituutioon loppuu, tämä projekti saattaa romahtaa. Tämä oli se huono uutinen palestinalaisille, se on huono asia myös Israelille, huono turvallisuuden kannalta. Joten tämän takia meidän pitää jatkaa työtä. EU on suurin rahoittaja palestinaisviranomaiselle. Norja on lähellä tätä tasoa ja eilen me sovimme selkeästä vetomuksesta rahoittajille, että jatkavat samalla tiellä. Pääministeri Fajat on, kaksi, on vähentänyt tuen kahdesta miljardista yhteen miljardin valtavat ponnistelut. Ja näissä vaikeissa olosuhteissa, joissa nyt maa toimii, hän on ryhtynyt rakenteellisiin sopeutuksiin sosiaalisen vuoropuhelun kanssa työmarkkinoisapuolten kesken Palestiinassa samalla tavalla kuin monissa Euroopan valtioissa nyt on tekeillä. Ja ilman minkäänlaista panosta IMFltä muuten, koska he eivät pääse IMFn mukaan. Joten me jatkossakin haluamme toistaa, että Israelin ja palestinaisen viranomaisen täytyy saada yhteisymmärrys siitä, että tulojakomekanismi toimii avoimesti, ennakoivasti ja erotetaan politiikasta, ja heidän pitää pystyä kehittämään taloutta sisältäpäin ette nyt kuule minun puhuvan suurista lähi kysymyksistä, koska se ei ole tämän valiokunnan tarkoitus. Joten selkeästikin meidän täytyy puhua suoraan selkeästi väkivaltaisuuksia vastaan, Israelin oikeus puolustautua. Meidän täytyy tuomita raketit, tapot, meidän pitää puhua selkeästi standardeista ja meidän pitää vastustaa siirtokuntia minun mielestäni, koska ne ovat laittomia. Ne ovat kansallisen lainsäädännön oikeuden vastaisia ja näin me teemme muissakin yhteyksissä ulkopolitiikassa. Tässä meidän tarkoituksenamme on, kun meillä on yhteisiä tavoitteita Israelin kanssa, me haluamme tukea tätä toimielinten kehittämistä. Lopuksi puheenjohtaja kevästä, jota te olette seuranneet valpaasti niin kuin mekin. Meidän johtopäätöksemme on, että me tulemme elämään tämän asian kanssa vuosikymmenten ajan, sukupolvien ajan. Ja tämä on ensimmäinen kansannousu alhaalta ylöspäin tällä alueella, jolloin ihmiset todellakin pyrkivät saamaan äänensä kuulluksi. Miten tämä sitten konkretisoituu? minkälaisia demokratioita sinne syntyy. Uskon, että näemme yhden suuren tarinan kehittyvän alhaalta ylöspäin mullistukseen, vallan väärinkäyttöä, korruptiota vastaista toimintaa, nepotismia vastaan on noustu ja puoluetaan ihmisoikeuksia. Sitten on yksittäisiä tarinoita suuren tarinan keskellä. Nämä johtajat, jotka ovat kääntyneet omaa kansansa vastaan käyttäen aseita väkivaltaa, sotilasvoimaa, he kaatuvat vallasta Mubarak, Jebenissä, näitä Libyassa ja näin tulee käymään myös Syyriassa. Ja tragediat päätyvät, päättyvät eri tavoin. Ne, jotka ovat pystyneet uudistautumaan varhaisessa vaiheessa, näyttävät selviytyvän Marokko, Tunisia osittain. Mutta yhteinen nimittäjä, joka meidän eteemme tulee liberaalina demokratioina Euroopassa, on kuinka me otamme kantaa poliittisen islamiin, koska siitä tulee tämä valinnan paikka suurelle osalle näistä maista. Ja uskon, että tämä aiheuttaa meille monia haasteita. Muistakaa, että arabikevät ei alkanut suinkaan Tunisiasta, se alkoi Algeriasta 80-luvun lopulla jo. Ja tämän tuloksena, tulokset olivat katastrofaalisia, syntyi kansallissota, 150 000 ihmistä menetti henkensä. Joten miten poliittinen islami kohdataan ja miten sitä sitten, miten se täyttää oman vastuunsa? Minun vastaukseni tähän asiaan rajoitettu kantani on, että meidän pitää ottaa ne aktiivisesti mukaan toimintaan. Omalta puoleltani olen yhteydessä muslimiveljeskuntaani vuosia sitten. Tulevina vuosina Egyptissä tulee valtuuskunta, korkeantasoinen valtuuskunta vierailulle, koska he haluavat tutustua meidän hyvinvointimalliimme Norjassa. En ollenkaan luule, että voi kopioida mitään, mutta sitä voi oppia ja jakaa jotakin asioita ja voidaan kehittää kapasiteettia. Ja meidän täytyy toimia mielestäni näin, että korostamme yleismaailmassa ihmisoikeuksia. Niistä ei voida neuvotella eikä tinkiä, ne koskevat kaikkia. Ilmaisuvapaus, uskonnonvapaus, järjestäytymisvapaus, naisten ja miesten välinen tasa-arvo. Mutta tältä puolelta meidän pitää lähteä liikkeelle, ottaa heidät mukaan. Ja ero 89 vuoden tilanteessa Algeriassa on se, että tällä hetkellä talous on globaalia pääasiassa. Jos he eivät talouttaan saa kuntoon, mielestäni heillä on yksi vaihtoehto. Joko heistä tulee Pohjois-Korea kaltainen maa, tai integroituvat. Jos integroituvat, silloin heidän täytyy hoitaa taloutta avoimella tavalla, avoimesti, äh, seurattavasti taistella korruptia vastaan. Egyptissä on voitu arvioida, että armeija 30-40 prosenttisesti hallitsee taloutta. Tuskin tämä on kestävä toimintaa. Tiedän, että puhutte täällä Myanmarista ennen kuin tulin vierailen sielläkin juuri äskettäin ja Norja on mukana kapasiteettikehityshankkeessa siellä suurimittaisessa. Ja minulla oli samanlainen vaikutelma siellä, että siellä kenraalit, niillä heillä on valinnanvaraa. Joko he jatkavat niin kuin tekevät, jos ovet pitää sulkea ja muuttua Pohjois-Koreaksi, ja jos emme tätä halua, meidän pitää avata ovet ja modernisoitua. Näin tapahtuu, koska mitään poikkeuksia ei ole. Ja Kairolainen ta- taksinkuljettaja, joka vie ihmisiä pyramideille, taksit kulkevat vieläkin siellä tyhjinä. Eikä ta- eivätkä nämä taksit täyty ennen kuin me menemme sinne rannoille ja voimme käyttää siellä bikinä tai mitä tahansa asutusta haluamme ja vasta silloin talous alkaa kukostaa myös Egyptissä, eikä investointeja näihin maihin tule, ellei ole varmoja siitä, että rahat käytetään hyvin eikä korruptio tavoitteisiin. Tiedän, että EUlle tämä on avainkysymys ja minä rohkaisen ja toivon, että olette mukana aktiivisesti ja me tulemme tästä tukemaan. Syyriasta meillä on samantyyppinen näkemys. Tämä on hirveätä, mitä se tapahtuu. Norja aktiivisesti osallistui sotilasoperaatioon Libyassa. Meissä tämä ei ole oikea tapa toimia Syyrian kohdalla ja tuemme vahvasti, mitä Arabiliika on tästä sanonut, ja me rohkaisemme turvallisuusneuvoston pysyviä jäseniä kantamaan vastuunsa täysin. Joten puheenjohtaja, tässä varmaankin laajat näkemyksemme Pohjois-Euroopasta ja Pohjois-Afrikasta. Kiitoksia. Kiitoksia paljon oikein mielenkiintoisesta esityksestä ja nyt sitten avaan kysymysvastaussession. Ensimmäisenä listalla kollega Gomez. Äh, Kiitoksia ministeri tästä raikkaasta tuulahduksesta pohjoisesta. Sitä puheenne todella oli ja toivottavasti Lady Ashton veisi teidät mukanaan e, useammin, ei pelkästään pohjoiseen, vaan kaikkiin muihinkin ilmansuuntiin, koska hän varmasti hyötyisi teidän lähestymistavastanne ja halukkuudestanne todellakin muuttaa asioita. Ja sanoisin tässä vielä, että kiitoksia teille ja Norjalle. Tiedän, että teidän ulkopolitiikkanne pää ja johto. Tiedän, että Itä-Timorissa olette tehneet oikein hyvää työtä edistääksenne tämän uuden maan demokratiakehitystä. Ja haluaisin kiittää teitä myöskin tuesta, jota tarjota, tarjoatte EUlle kriisin tulosten ja seurausten käsittelemisessä. Sanoisin, että olisi hyödyllistä kuten mainitsitte, korruption vastaisessa taistelussa etelässä ja arabimaailmassa ja niihin liittyvät huolenaiheenne otettaisiin ja vietäisiin myöskin Euroopan pelikumppaneiden maissa, koska pitkälti tämä kriisi on sääntelyn puutteesta johtuvaa ja se on lisännyt korruptiota ja nyt meillä on kriisistä ulospääsyssä se tilanne, että omassa maassani Portugalissa kansa kokee, että se epäoikeudenmukaisuus, joka on tämän korruption ja sääntelemättömyyden puutetta, on jäänyt käsittelemättä. Meidän pitää taistella esimerkiksi veroparasiiseja vastaan ja toivon, että Norja toimii tässä, kuten muussakin taisteluissa etulinjassa sääntö, maailmanlaajuisessa sääntelyssä ja sen edistämisessä. Kysymykseni kuuluisi ensinnäkin seuraavasti. Se, mitä puhuitte arktisesta alueesta, on aivan ilman muuta sellaista, että haluaisimme liittyä joukkoon näiden suurten tulevaisuuden näkymien, mutta myöskin uhkakuvien ja haasteiden huomioon ottamisessa. Ensinnäkin ilmastonmuutoksen tuomat haasteet. Jos nyt USAssa, kun vaalitaistelu on aloillaan, niin ilmastonmuutoksesta on tullut suorastaan kirosana. Progressiivisella rintamalla leirissä pyritään tarttumaan tähän haasteeseen ja USA on ilman muuta merkittävä peluri ilmastonmuutoksen vastaisessa taistelussa. Kuinka näette tämän tilanteen? No sitten Venäjästä näitte sen merkityksen ja haluaisin, että vielä tarkentaisitte, kuinka näette menestyksen, anteeksi, äh, poliittisen edistyksen tilan Venäjällä. Ihmiset tulevat siellä kaduille ja toisaalta kun Putin on jälleen astumassa ja astunut vallan kahvaan, niin kuinka näkisitte poliittiset muutokset Venäjällä? Onko se pyrkimässä eroon siitä oligarkiasta, joka maata on hallinnut tähän asti, ja kuinka voisimme kaikki tähän prosessiin osallistua rakentavalla tavalla. Ja sitten lopulta haluaisin kysyä vielä Burmasta. Mainitsitte Burman ja arvostan kovasti, mitä sanoitte tuosta maasta. Eilen keskustelimme Irakista ja tiedän, että Norja on merkittävässä roolissa myöskin tämän kysymyksen ratkaisuyrityksissä. Ashraf-leirin siirtämisen suhteen esimerkiksi. Mutta tämä ei tietenkään ole Irak-suhteissa kaikkein tärkein asia, mutta usein täällä Euroopan parlamentissa valitettavasti se eh, menee kaiken sen muun yli, mitä pitäisi tehdä Irakin auttamiseksi. Yksi asia olisi se, että Euroopan valtiot hyväksyisivät näiden muun muassa Ashrafin leirillä sijaitsevien ihmisten uudelleen sijoittamisen. Ja voisitteko hieman valaista ajatuksenne tästä ratkaisu, tämän konfliktin ratkaisumahdollisuudesta? Ja kiittäisin teitä vielä siitä, mitä sanoitte Pas, Palestinan ja Israelin, Israelin tilanteesta. On hyvin virkistävää kuulla tällaisia ajatuksia, koska aina ei kuule tällaisia perinteisten vastakkainasettelujen ja mentaliteetin rikkovia kannanottoja. Kiitoksia paljon. Pyytäisin hieman lyhyempiä puheenvuoroja niin, että ministerillä jäisi myöskin enemmän aikaa vastata, koska muuten juttelemme täällä keskenämme. Eli hieman tiiviimpiä puheenvuoroja. Seuraavaksi kollega Galler. Kiitos puheenjohtaja. Tervetuloa tänne, arvoisa ministeri, tänne ulkoisen valiokuntaan. Varmaankin kaikkia kollegoita kiinnostaa, kun olen juuri saanut uutisen, että ilmeisesti Tulusin ampujaksi epäilty ihminen on menehtynyt. No tämä oli tällainen uutinen, mutta ensin kiitos siitä, että ensin puhuitte siitä, miten pitkälti Norja on integroitunut jo EU-hun etäsopimuksen ja Schengenin ja ohjelmin osallistumisen kautta. Te ja puolueet ja norjalaisten kanssa joskus, kun on mahdollisuus keskustella, niin ilmeisesti EU on niin puoleensa vetävä, että tässä Norja haluaa olla mukana, mutta ei kuitenkaan mukana päättämässä – no joillekin puolueille ainakin tämä viesti. Kiitos hyvästä yhteistyöstä suuressa osa EUn politiikkaa. Minä olen pohjoisimman alueen politiikan osalta mietinnön esittelijä Euroopan parlamentissa ja kun kuuntelin puheenvuoroanne, ajattelin, että minä tässä olen, että tässä ollaan samoilla linjoilla kuin mietinnössä, josta sovittiin kollegoiden kanssa viime vuonna on hienoa, että pitkälti olemme samoilla linjoilla. Siellä ei oikeudellista tyhjiötä ole aivan totta. Joskus aikaisemmin on ehkä kuultu toisenlaisia ajatuksia täällä. Todella me emme kaikki ole rannikkovaltioita, mutta meillä on varmaan paljon yhteisiä etuja ja niistä on keskusteltukin paljon. Minulle hyvin tärkeää tässä mielessä on myös se, että teillä on niin läheinen suhde Venäjään, vaikka 50 prosenttia rannikosta on Venäjän, niin ehkä on liikaa, että Norja tekee yhteistyötä yksin siellä Venäjän kanssa, ehkä on muita aloja, joilla EU voi myös osallistua. Ympäristökysymyksiä ajatellen. Ehkä voisitte hiukan vielä puhua ympäristökysymyksistä. Tärkeää on se, että kun yhteistyötä tehdään Venäjän kaltaisen maan kanssa, noudatetaan teidän korkeita ympäristöstandardejanne tällä saralla, eikä lähdetä standardeihin, jotka ovat alaisemmalla tasolla. Haluaisin kysyä arvioitanne lähidän konfliktista. Sanoitte, että teidän mielestänne tarvitaan tätä alhaalta ylös lähestymistapaa ja haluatte olla tällaisen reilun välittäjän asemassa osapuolten välillä, eikö ole ratkaisevan tärkeää se, että alhaalta ylös saadaan mahdollisimman paljon kansalaisyhteiskuntaa, siis konkreettisia ihmisiä sitoutumaan tähän niin, että ihmiset oppivat tuntemaan toisiaan vastavuoroisesti. Siis paljon varoja käytetään siihen, että tuodaan palestiinalaisia ja israelilaisia nuoria tänne, eurooppalaisia myös. Emme ehkä kaikkia lukuja tästä saa, mutta teidän sitoumuksessamme ehkä pitäisi kannustaa israelilaisia ja palestiinalaisia hyväksymään sen, että nuorten vaihtoa voitaisiin jatkuvasti toteuttaa muuttaa niin, että pelko vähenee ja tuollainen kielteinen propaganda ei iskostu ihmisten mieliin siellä. Eli onko tähän jonkinlainen toimintatapa? Ja poliittisen islamin viitta sitten. Rabemassa, olette varmasti oikein, mutta poliittinen islam alkoi Teheranissa 79 Arabin valtiossa sinänsä, mutta tämän jälkeen nähdään minkälainen poliittisen islamin radikaali siipi on ajanut erityisesti Teheranista. Me kaikki kohtaamme valtavan haasteen nyt. Meidän on tehtävä todella kaikkemme, jotta voidaan saada vakautta yksittäisiin maihin, näiden maiden omien erityispiirteiden. Tunisiassa olin vaalitarkkailuryhmän johtajana suhtaudun melko optimistisesti, mutta jos katsotaan Egyptin kaltaista valtavaa maata, emmekä tiedä oikein, niin silloin kysymykseni kuuluu, onko kansainvälisellä yhteisöllä edes kapasiteettia nyt vakuuttaa niitä, jotka siellä ovat vallassa, pitkältä osin ilmeisesti armeija, siitä, että yhteiskunnan on annettava kehittää tuota siviiliosuutta demokraattista osuutta. Puheenjohtaja siellä yrittää keskeyttää minut, joten pysäytän puheenvuoroni heti tähän. Kiitos. Miss? Ja. ja seuraavaksi äh, edustaja Jaakonsaari. Pahoillani olen tästä ääntämysasusta. Um, uh, I think I am the northernmost uh... Niin, minä varmaankin olen Euroopan parlamentin pohjoisin jäsen, joten siksi voisin puhua pitkäänkin, mutta en nyt kuitenkaan sitä tee. Arvostin erityisesti tätä tutkimusta, mitä Nor- Norja tekee napa-alueilla. Ja hyviä uutisia olivat myöskin ne, että arktinen neuvosto on päättänyt vahvistaa kapasiteettia jatkuvan sihteeristön perustamisella Tromsään. Se on hyvä uutinen. toivottavasti EU voisi lähteä samalle linjalle ja perustaa arktisen tiedotuskeskuksen Lappiin, jota ehdotettiin Kallesin mietinnössä. Mutta kysymykseni kuuluu, että mitkä olisivat teidän ehdotuksenne arktisen alueen ja Euroopan unionin välisen yhteistyön parantamiseksi. Tehän ette ole arktisen neuvoston jäsen, mutta Euroopan unionin rooli voisi olla suurempi kuin mikä se tällä hetkellä on. Kiitoksia paljon, että tulitte tänne Euroopan parlamenttiin. Erinomainen kysymys. Mr. Lisek. Ja viimeinen puhuja, äh, Lisek. Uh, thanks to... Kiitoksia puheenjohtaja. Kiittäisin johtuen uudesta teknologiasta. Tiedän erittäin tärkeästä konferenssista, joka tapahtuu tänään Norjassa. Teidän va- siellä Euroopan neuvoston keskustelee Norjan kanssa valko -Venäjästä. Mutta haluaisin kuitenkin kysyä teiltä suhteesta noudatamme Valko-Venäjän sääntöjä, ei ole Venäjä, mutta lähellä Venäjää kuitenkin, ja Valko-Venäjä ja Venäjän väliset suhteet ovat myös tärkeitä molemmille maille, joten mitä olette mieltä? hetkisestä tilanteesta ja mikä olisi ratkaisu ongelmaan tulevaisuudessa, koska meidän on yhä vaikeampi ja vaikeampi nähdä mitään toivon ripettäkään. Kiitos. Ja nyt ministerillä on vastauspuheenvuoro. Good questions. Um... Kiitos puheenjohtaja, kiitos kysymyksestä. Edustaja Gomez ei enää ole paikalla, mutta halusin vain sanoa, että huomioin hänen kantansa. Hän pysyi Ashraf Leiristä. Minun kantani tässä on, että meidän tulisi kansainvälisten standardien mukaan tukea tuota. Tässä on kyse YK roolista. Ihmisoikeudet, universaalit ihmisoikeudet on tärkeää nähdä. Tästä on kiista eri pääkaupungeissa, mutta tuon vastaukseni. Herra Kaaler, no tilaa on kaikille tehdä yhteistyötä Venäjän kanssa. Se, mitä me teemme VTO ja eri integroitumismallien kautta on todella tärkeää. Haluaisin kiinnittää huomioon siihen, että pohjoisessa uskoakseni meillä on alueiden välistä yhteistyötä, joka on kiintoisaa. Barentsinmeren neuvosto, Arktinen neuvosto, Pohjoismaiden neuvosto, EU, Venäjä, Norja, Islanti yhteistyöt. Nämä ovat tällaisia yhteistyömalleja, jotka ovat todella pragmaattisia. Siellä puututaan rajat ylittäviin kysymyksiin ja ratkotaankin niitä paljon. Kokemukseni yhteistyöstä Venäjän kanssa näissä oloissa on oikein hyvää. Me puhumme alkuperäiskansoista, kuljetuksista, kulttuurikysymyksistä, koulutusyhteistyötä, tut- työstä, tutkimusyhteistyöstä. Tämä on hyvä integroitumisen tapa. Ja kuten sanoitte toisesta aiheesta, ihmisten välinen tapaaminen, kohtaaminen. Kun Berliinin muodin murtumisesta oli ensin puhut, oli tapahtunut, niin ensin puhuttiin siitä, että pitäisi tehdä muuta, mutta alun perin piti lähteä liikkeelle ihmisistä, kun on niin paljon tehtävää, niin tavallaan aloitettiin uusi suhde tai uusi aikakausi joka tapauksessa Venäjän kanssa. Eli katsottiin, miten aikaisempina vuosisatoina kauppa oli siellä tapahtunut. Eli meillä oli kun Norja oli vielä osa Tanskaa, tällainen lähetystö, ja se piti sulkea. Ja sitten itsenäistymisen jälkeen 1905 ja 1936 se piti sulkea, kun Stalin näki haamuja kaikkialla. Kolme, kolme vuotta sitten olemme Arkangelissa jälleen läsnä. Eli nyt palataan järjestelmään, joka meillä oli ja sitä pitää kehitellä. Varetsinmeren ympäristönormeista meillä on mielenkiintoinen Venäjän ja Norjan yhdessä rahoittama projekti turvallisuus, ympäristönormit teollisuustoiminnalle Barentsin meren alueella. Kaksi alaa, aluetta, mutta yhteinen ekosysteemi, joten siinä on tehtävä yhteistyötä. Poliittisesta islamista olen samaa mieltä, haaste se on. Minä sanoin, että arabi kevät luultavasti lähti liikkeelle silloin. Voitte sanoa, että tässäkin palataan Irania niin esimerkkiin, mutta minusta tuntuu, että kun puhutaan uusien johtajien kanssa, niin tuo ei ole se suunta, mihin ollaan menossa. Turkkiin viitataan tai Indonesiaan, mutta jos katsotaan, mitä eräänalaiset sanoivat 79-80, ei sielläkään ennakoitu tulevaa. Tämä on hankala kysymys, mutta se miten me voimme tässä tehdä osuutemme on se, että meidän on oltava siellä mukana ja huolehdittava tilo, tilivelvollisuudesta. Kenen mahdollista, että sanotaan, emme pidä näkemästämme ja suljemme ovet, se ei käy. Ja sitten suomalaiselle kollegalle keusin Suomea, joka on ollut tärkeässä asemassa, kun pohjoisesta ulottuvuudesta – puhuttiin. Tapasin Paavo Lipposen eilen Oslosta ja kun hän oli pääminist- Oslossa ja pääministerinä, hän todella pystyi ajamaan tuota pohjoista ulottuvuutta. Suomi on tässä ollut tärkeänä ajamassa tätä asiaa. EU ja arktinen neuvosto. Kolme EU-jäsenvaltiota on Suomi, Ruotsi ja Tanska. Ja Norja on siellä hyvin liittoutuneena ja Islanti sitten, jos siitä tulee EU jäsen, on neljäntenä maana siellä mukana. Mutta kun kävimme alueella Lady Ashtonin kanssa, nähtiin, että siellä tehdään tärkeää tutkimusta. Ja jos arktisia kysymyksiä, jotka mielestäni ovat globaaleja kysymyksiä, jos niistä tulee keskeisempiä kahdeksannessa tutkimuksen puiteohjelmassa, niin tuon siihen panos. Jos Euroopan unioni tukee näitä kansainvälisen oikeuden keskeisiä periaatteita, tukee YK sopimuksia niin kuin tekee, niin silloin todella tuetaan vakaita oikeudellisia puitteita. En ole varma, kun laivakuljetus, jota kuljetellaan nyt tätä, tälle alueelle, niin tässä on kyse liikenteestä Eurooppaan ja sieltä pois. Eurooppa-asia. Eli siellä on kyllä monia yhteistyön saroja meille. Lisek Valko-Venäjästä. Mekin olemme huolissamme Norjan linjassa sanktioiden ja muiden toimien kanssa, joihin EUsta on lähdetty. Kuten tiedätte, Norja tukee sitä, että rikollisia rangaistaan tiukasti, mutta me vastustamme kuolemantuomion toteuttamista. Ja on todella häpeällistä, että näin valko kävi. Joten tässä on tavallaan kyse diktatuurista ja tässä on huolehdittava tilivelvollisuudesta, mutta yksi erityinen ala, joka kiinnostaa minua erittäin, erityisen paljon, on linnassa oleva yliopisto, jotkut teistä ehkä tuntevat sen. Siellä on valko opiskelijoita, jotka tulevat Vilnaan saamaan liberaalin korkealaatuisen koulutuksen. Ja tuo on mielestäni juuri toivon siemen. Nyt juuri tämä yliopisto taistelee olemassaolostaan. Ei tässä paljosta rahasta ole kyse. Meidän pitäisi huolehtia siitä, että nämä nuoret voivat saada korkealaatuista koulutusta, palata Minskin ja muualla ja ajaa toisenlaista tulevaisuutta. Pohjoismaiden neuvosto on tukenut tätä yliopistoa, monet muut myös eurooppalaiset, mutta meidän pitäisi todella ottaa huomioon tällaiset hankkeet, koska jos tuo yliopisto ei enää voi jatkaa toimintaansa, se on todella ikävää. Tämä on yksi tapa, jolla voimme tukea. Kiitos puheenjohtaja. Kiitoksia paljon ministerille ja kaikille kollegoille. Ministerille kiitokset vielä erinomaisesta puheenvuorosta ja kaikkea hyvää maallenne. Kiitoksia. Very welcome.